Dear colleagues, good afternoon, welcome. Kollegat, hyvää iltapäivää, tervetuloa. Tervetuloa tähän meidän kokoukseemme. Ensin haluaisin hyväksyä esityslistan. Kiitoksia. Sitten minulla on yksi ilmoitusasiat jäseniä muistutetaan siitä, että kansallisten parlamenttien edustajat tulevat huomenna Ekoniin 9. lokakuuta kello 14.30-16.30 ennen valiokunnan äänestystä. Tulevat keskustelemaan rakenneuudistuksesta rahoituksesta ja finanssipoliittisesta virityksestä, joka pannaan täytäntöön heidän maissaan. Ja tämän takia tämän salin istumajärjestystä muutetaan huomen aamulla. Älkää siis ihmetelkö, jos ette löydä tavanomaista paikkaa, niin tämä on se syy. Sitten ilmoitukset trilogeista. Toinen lokakuuta meillä oli neljäs trilogi CRR 2 ja CRD 5 kysymykset, jotka liittyvät makro, äh, tal, äh, vakavaraisuusvalvontaan, saavutettuihin etuihin, välillisiin emoyhtiöihin, velkaantumisasteeseen, kestävään rahoitukseen, rahanpesun vastaiseen toimintaan ja suuriin vastuisiin olivat esityslistalla väliaikaisiin yhteisymmärrykseen päästiin tietyistä asioista esityslistalla. Ja myöskin tämä kirje rahanpesusta, siitä keskusteltiin kolmikantaneuvottelussa ja siellä oli hyviä ehdotuksia siitä, miten toimia tästä eteenpäin. Ja nyt haluaisin toivottaa tervetulleeksi kolme ystävämme, valvontaviranomaisten puheenjohtajan, majorin, Enrian ja Bernardinon, tervetuloa. Olemme kutsuneet teidät tänne kertomaan viranomaisten toiminnasta ja kokemuksesta viime vuonna erityisesti sääntelystä, yhteistyöstä lainsäätäjien kanssa. Meitä myös kiinnostaa tietää, mitkä ovat teidän järjestöjenne prioriteetit seuraavaksi 18 kuukaudeksi. Herra Major tulee myös puhumaan Ähm, Euroopan valvontaviranoisten yhteiskomitean äh, puheenjohtajana ja kuinka hän aikoo toimia toisena varapuheenjohtaja ESRBssä. Äh, puheenjohtajat ovat antaneet kirjallisia lausuntoja äh, viranomaisten toiminnasta viime vuodelta ja ne on jaettu jäsenille. Ne löytyvät myös e-komitii-sovelluksesta. Jokaisella puheenjohtajalla on nyt mahdollisuus pitää alustuspuheenvuoro. Herra Major saa 10 minuuttia, koska hänellä on kaksi tehtävää. Sen jälkeen eh, herra Enria ja sen jälkeen herra Bernardino. He saavat kummatkin viisi minuuttia. Ja sen jälkeen meillä on kysymys eh, ja vastauskierros. Joten kiitän teitä ensinnäkin kovasti työstänne ja erinomaista yhteistyöstä. Ja haluaisin myöskin sanoa, että olemme hyvin sitoutuneita sekä budjettiprosessiin ja vi- yritämme sillä tavoin parantaa teidän sääntöjänne ja roolianne. Ja arvostan myös työtänne Brexitin puitteissa – Tietenkin me toivomme, eh, että pääsemme yhteisymmärrykseen niin, että eh, tilanne olisi niin dramaattinen ja kiireellinen, mutta on hyvä, että valmistellaan kaikenlaisia skenaarioita. Se on erittäin tärkeää. No niin, olkaa hyvä. Teillä on puheenvuoro. Kiitos oikein paljon Roberto näistä ystävällisistä sanoista ja myönteisistä eh, kommenteistanne yhteistyö Ekonin kanssa on tärkeää meille kaikilla. Ja nyt minä puhun ensin äh, valvontaviranomaisten yhteiskomitean puolesta ja sitten ESMAN puolesta. Hyvä puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, minulle on ilo puhua teille tänään äh, Euroopan valvontaviranomaisten yhteiskomitean puheenjohtajana vuodelle 2018. Ja haluaisin ensin käsitellä tätä tärkeintä äh, alarajat ylittävää lainsäädäntöä, joka astui tämän vuoden alussa voimaan, PRIPS-asetus. Äh, sen jälkeen, kun PRIPSin äh, nämä avaintietoasiakirjat ovat astuneet voimaan. Sääntelyviranomaiset ovat tehneet paljon työtä, jotta säännöt pantaisiin täytäntöön tehokkaasti. Olemme julkaisseet kysymyksiä ja vastauksia näistä aiheista, eh, jotta pystyisimme selkeyttämään eh, valvontaa ja käytännettä kun on kyse tästä PRIPS-avaintietoasiakirjasta. Eh, tietenkin kun otetaan käyttöön näin laajoja uusia sääntöjä, on selvää, että jotakin kasvukipuja on. Valvontaviranomaiset ovat analysoineet tietoja, joita on saatu kansallisilta viranomaisilta ja sidosryhmiltä, jotta voisimme Ähm, löytää näiden asioiden mm, juurisyyt ja niihin ratkaisut. Heinäkuussa äh, vetosimme komissioon, jotta se antaisi meille yksinkertaista äh, suuntaa siitä, millaiset tuotteet, erityisesti joukkovelkakirjat, ovat asetuksen alaisia. Katsomme myöskin, äh, tuottavatko tuottoskenaariot odotettavia tuottoja. Tämän lisäksi päätettiin, että, että vuodesta 2020 UKITSin hallinnojen pitää tuottaa sekä UKITS KID että PRIPS KID. Nämä haasteet tällaista kaksinkertaista työstä selitettiin komissiolle selkeästi kirjeessä, jonka lähetimme. Me vaadimme, että komissio tekisi tällaista kaksinkertaista työtä ja että tehtäisiin kohdistettuja muutoksia PRIPS-asetukseen. Tämä uudistus pitäisi tehdä mahdollisimman pian, jotta yhteislainsäätäjät voisivat ottaa huomioon kaikenlaiset lainsäädäntömuutostarpeet ennen tämän lainsäädäntökäydän päättymistä. Toinen tärkeä asia yhteiskomitella 2018 on ollut rahanpesun torjunta ja terroristiryhmien rahoitusten estäminen. Viime vuosina olemme nähneet useita tapauksia, joissa pankkien valvonta eh, ei ole onnistunut ehkäisemään rahoitusrikoksia, eh, hyvin suuriakin sellaisia. Tämä osoittaa, että nykyinen rahanpesun ja järjestäytyneen rikollisuuden rahoituksen vastainen puitteisto ei välttämättä ole riittävän hyvä. Tätä puitteistoa on uudistettava, jotta Euroopan järjestelmä olisi todellakin soveltuva. Lyhyellä aikavälillä komission tekemät lainsäädäntöehdotukset viime kuulta ovat tärkeä askel oikeaan suuntaan. Se varmasti lisää valvontastandardien konvergenssia ja tekee valvonnasta tehokkaampaa. Olemme sitä mieltä, että on oikein, että pankkiviranomaisilla on tässä avainasema. Yhteiskomitean tasolla Jatkamme äh, rahanpesun vastaisen toiminnan ja terroristiryhmän rahoituksen estämisen alalla äh, vahvistamalla yhteistyötä ja valvontayhteistyötä eri suuntavievojen kanssa. Ja äh, olemme tehneet myös valvojien ja Euroopan keskuspankin välillä suuntaviivoja tiedon vaihdosta. Aiomme jatkaa myös raja, alarajat ylittävien riskien arviointia. Tämä auttaa meitä tunnistamaan mm, suurimmat huolenaiheet EU:ssa. Aiomme e, korostaa näitä kysymyksiä sidosryhmille. Korostimme erityisesti epävarmuutta, jotka liittyvät yhdistyneen kuningaskunnan eroon EUsta. Olemme vahvistaneet myöskin tehneet työtä sijoittajien ja kuluttajien luottamuksen lisäämiseksi. Yhteinen kuluttajansuojapäivä mahdollisti sen, että meillä oli avoin vuoropuhelu sidosryhmien ja kuluttajien edustajien kanssa. Yksi aihe, joka tuona päivänä oli käsittelyssä, oli valvontaviranomaisten työ, joiden avulla yritetään tuoda lisää avoimuutta vähittäissijoitustuotteiden kustannuksiin. Valvontaviranomaiset aikovat pian julkaista ensimmäisen raportin, joka auttaa kuluttajia tekemään valveutuneita päätöksiä, vertailemaan tuotteita paremmin. Se, että keskitytään PRIPSiin, Brexitiin, AML ja kestävään rahoitukseen, se tulee jatkumaan ensi vuonna ja sen jälkeenkin. Ja Yhteiskomitea on erittäin tärkeä foorumi tällaisten kysymysten käsittelyyn. Nyt haluaisin siirtyä sitten Esman lausuntoon. Like to focus on... Ja Esmassa haluaisin kolmeen asiaan keskittyä ensinnäkin ne, eh, äm, MIFID toiseen rahoitusmarkkinadirektiiviin ja tämän, tämän lisäksi Brexit Tästä muistavat, että viime vuonna tähän aikaan monet sidosryhmät kyselivät kiivasti sitä, oliko toimeenpano raitellaan ja oliko huolia tulossa. Nyt olen paljon rauhallisemmin mielin kuin tuolloin vastaamassa näihin kysymyksiin. Tämä käynnistyspäivä 3. tammikuuta 2018 on nyt yhdeksän kuukautta meidän taukanamme. Ja toinen ähm, rahoitusmarkkinadirektiivi on käynnistynyt paljon sujuvammin kuin kuvittelimme. Voisin käydä tämän läpi. Ensinnäkin meillä on ESMalla monenlaisia lähennysvälineitä. Niiden tarkoituksena on kysymysten ja vastausten kautta harmonisoida sääntöjen käyttöä kaikkialla etäalueella. Hyvin merkittävä osa MIFID toisen kysymyksistä ja vastausten vastustuksesta liittyvät selvennyksiin niihin kysymyksiin, joita me olemme saaneet suoraan toimijoilta tai toimivaltaisilta kansallisilta viranomaisilta. Minun mielestäni tämä osoittaa, kuinka tärkeää on valvonnan lähentäminen koko valvontapuitteistossa. Tämän lisäksi toinen arvopaperimarkkinadirektiivi on antanut niin kutsuttuja ESMAn lausuntoja viime 12 kuukauden aikana ESMA on antanut noin 400 lausuntoa toimivaltaisille kansallisille viranomaisille sekä kaupan jälkeistä avoimuutta koskien, että muissa tapauksissa nämä ovat hyvin tärkeitä, sillä kaikki nämä lausunnot ovat hyvin teknisiä, koskettavat jälkimarkkinoita ja olen hyvin luottavainen, että me voimme myöskin antaa ulkoistamisessa eli delegoinnissa rahasto lupien kohdalta näitä lausuntoja, kuten ähm, ESAn katsauksessa on mainittu. Mitä tulee sitten raportointiin, olen hyvin tyytyväinen todetessani, että lähes kaikki kansalliset toimivaltaiset viranomaiset ovat päättäneet delegoida valtaa Euroopan tasolle ja me olemme ESMassa äh, käyneet läpi tuhansia rahoitusvälineitä ja tuhansia transaktioita koko Euroopan unionin läpi. Kuten ehkä tiedätte, meillä on ollut hiukan viivistyksiä aluksi tämän datan käsittelyssä kuitenkin ottaen huomioon ähm, vaikeustason. Sanoisin, että tämä on ollut hyvä alku. Lopultakin äh, Äh, MIFID ja MIFIR rahoitusmarkkina-asetuspaketti äh, antoivat uusia äh, valtuuksia ESMAlle. Tämä on hyvin tärkeä asia piensijoittajien kannalta. He ovat olleet binäärioptioiden kannalta, hinnerosopimusten kannalta riskialtaisessa tilanteessa vuosien ajan me olemme nyt ryhtyneet toimiin kieltäen binäärioptioita ja rajoittaneet myyntiä ja tämän lisäksi myöskin hinnansopimusten käyttöä ja näin suojelemme investoijia läpi unionin. Nyt voisin käyttää cmu prosenssiin päämarkkinaunioniin. Me olemme nopeasti ESMAN mandaatin alla toimeen panneet toimia. Tarkoituksena on helpottaa ESMAn työn toteutumista. Tämän lisäksi ESMA on myöskin tukenut päämarkkinaunioni projektia monien valvonnan lähestymis hankkeiden kautta. Näihin kuuluvat äh, vertaisarvioinnit, ohjelinjat ja äh, tuottavan arvopiirisalkun hallinto periaate. Uskon, että on tärkeää säilyttää tämän lähentystymisen liikevoima, sillä monet uudet alueet vaativat eh, meidän eh, huomiotamme, ottaen huomioon esimerkiksi myöskin pääomamarkkinat ja piensijoittajat. Tässä kontekstissa on erityisen tervetullutta päättää ESA-arviointi, eh, e Euroopan valvontaviranomaisarviointi tämän kauden loppuun mennessä uskon, että tämä teki mahdolliseksi kehittää Euroopan valvontaviranomaisten työtä ja ESMAn työtä erityisesti viivyttelemättä. Ymmärrän, että nämä eh, pyrkimykset ovat hyvin kunnianhimoisia, mutta ne sisältävät suuria parannuksia lähestymisen eh, ja resurssien alalta. Me haluamme hyvin vahvasti tukea pääomamarkkinaunionin toteutumista toisaalta ja myöskin tukea valvonnan lähestymisen välineitä ja siirtää suoria valvonta toimia kansalliselta tasolta Euroopan unionin tasolle. Mitä tulee sitten Brexitiin? Me lau- julkaisimme lausuntomme vuonna 2017 ja sen jälkeen olemme jatkaneet näiden kysymysten käsittelyä toimivaltaisten kansallisten viranomaisten kanssa ja ESMAN valvontaverkoston läpi. ESMA on vaatinut varautumisen suunnitelmaa eri yksittäisiltä viranomaisilta ja me olemme käymässä näitä suunnitelmia läpi, jotta voisimme varmistaa sen, että ne vastaavat kaikkia vaatimuksia Euroopan unionin 27 tilanteessa, jossa sopimusta erosta ei synny. Tämän lisäksi ESMA yhä keskittyy erilaisiin riskialoihin, jotka saattaisivat toteutua, ellei Brexit-sopimusta synny minä luotan teidän jatkuvaan tukeen ja olen käytettävissäni kysymysten ja vastausten myötä koko tämän iltapäivän. Paljon kiitoksia. Steven. Kiitoksia Steven teidän hyvin kattavasta lausunnostanne. Ja nyt Andrea Henri, olkaa hyvä. Uh, kiitoksia Roberto. No, Tämä pitkä prosessi, jonka aikana on korjattu Euroopan pankkien taseita, on merkittävästi edistynyt viime vuonna ydinväkiväraisuussuhde on vakkiintunut viime vuoden toisella puoliskolla 14,5 prosenttiin ja nämä korkeammat tasot nyt tukevat kasvua lainaustoiminnassa ja riskipainotettujen saamisten osalta myöskin. Kaiken kaikkiaan nämä toimet, joista on sovittu neuvoston etenemissuunnitelmassa, jotka koskevat järjestämättömiä lainoja eli NPL, ovat nyt nopeuttaneet merkittävästi pankkien taseiden puhdistamista ja NPL ovat nyt laskeneet 250 miljardilla viimeisen sen kahden vuoden aikana ja keskimäärin ollaan 3,6 prosentissa. Se on alhaisin eh, taso sen jälkeen, kun olemme ottaneet käytön harmonisoiden määritelmän. Valvojen on vielä painostettava niin, että voitaisiin lisätä vauhtoa. Pank- pankkiverran omainen on tätä käsitelty. Olen lähettänyt kirjeen, joka koskee eh, kaupankäyntivaraston perusteellista tarkistusta ja valvontaraportointia, jota Euroopan parlamentti tukee. Ja on joitakin huolia, jotka koskevat uusien varojen määritelmää. Olisi keskityttävä e, ykköstason lainsäädännössä käytäntöihin ja yhtenäisen sääntökirjan ja valvontakäytänteihin niin, niin että vältetään pirstoutumista. Sitten näistä heikkolaatuisista vastuullisesta omaisuuseristä ja pankkimarkkinoiden yhdentymisestä. Nämä ovat kaksi haastetta sisämarkkinoilla ja pankkiunionilla. Tämä olisi yhteinen epäonnistuminen koko Euroopan unionin politiikan tekijöiltä tai ja viranomaisilta, mikäli seuraava kriisi tulee päälle ilman, että näitä ollaan ratkaistu tulevina kuukausina. Eh, pankkiviranomaisen prioriteetti tulee olemaan komission pyyntö, joka koskee Baselin sopimuksen täytäntöönpanoa tämän joulukuuta 2017. Olemme jo aloittaneet keräämään tietoa tietoja meillä on mukana erilaisia laitoksia, jotka käyttävät erityyppiset mm, liiketoimintamallit, koot ja maantieteellisen ulottuvuuden. Ja olen havainnut, että jotkut, jotkut toimet riskivähennyspaketissa johtaisivat siihen, että Baselin sopimuksen joidenkin, jotkut, jotkut osat niitä sovellettaisiin aikaistetusti, joka olisi huono asia. Nyt kannattaisi odottaa pankkiviranomaisen raporttia kesäkuulta 2019 ennen kuin näihin ryhdytään. Sitten haluaisin puhua BRDstä. Se edellyttää täysin toiminnallisia elvytys- ja ratkaisusuunnitelmia, vakaata edistystä, jotta voidaan noudattaa MRLiä ja kriittisten toimintojen sopimista, harmonisointia puitteista, yleisen edun kriteeriä koskien ja pankin selvitystilaa järjestelmiä. Nämä askeleet yhdessä talletussuojajärjestelmän edistämisen kanssa ovat avainasemassa niin, että saadaan luottamusta ja kunnolla toimivat markkinat. Kuten Steven mainitsi, tässä tarvitaan yhteistä toimintaa eu tasolla ja tässä yhteiskomiteassa on tehtävä työtä, niin kuin Steven mainitsi, e, pankkiviranomainen on käsitellyt tätä rahanpesua terrorismin rahoituksen torjuntaa AMLCFT, että meillä on useita välineitä. Tarkoituksena on tunnistaa parhaat käytänteet ja antaa palautetta vastuu, vastuuviranomaisille, mutta jotta voidaan saada aikaan tehokkaampaa EUn kattavaa valvontaa tällä alalla, tarvitsemme lisää resursseja ja selkeyttä pankkiviranomaisen valtuuksien osalta. PSD2 eli maksupalveludirektiivi on meille myös merkittävä haaste ja olemme saaneet nämä standardit valmiiksi ja aloitamme nyt työn koskien sääntelyn lähen, äh, valvonnan lähentämistä uuden teknologian käyttö maksupalveluissa ja muualla on todella muuttamassa maisemaa pank- pankkimarkkinoilla. Olemme nyt aloittaneet keskustelun rahoitusteknologiassa ja ja, ja puhuneet eh, etenemissuunnitelmasta ja osaamiskeskuksista. Olemme keskittyneet alkuvaiheessa rahoitusteknologian riskeihin ja mahdollisuuksiin ja seuraavaksi keskittyymme sitten lupajärjestelyihin ja kokeiluluontoisiin aloitteisiin, innovaatiokeskuksiin. Haluaisin vielä kertoa siitä, kuinka yhä enemmän käytetään välittämistä eh, unionin lain rikkomistapauksessa. Hyvin positiivisia ratkaisuja on saatu usein on huomautettava, että, että sääntely että valvonta ei ole vielä ihan riittävä. On usein ja EU-tasoinen säätely ei ole aina oikea tapa toimia. Tarvitaan neutraalimpia hallintojärjestelmiä. Olen olen pettynyt, että komission ehdotus tässä asiassa eivät ole saaneet enempää tukea. Brexit on tietenkin eh, korkealla prioriteettilistallamme meillä. Olemme olevan tämä kaksi, kaksi lausuntoa, jotka edellyttävät eh, valmistelujen nopeuttamista, mikäli ei päästä sopimukseen. Ja nyt tarvitaankin eh, tällaista valvontajärjestelmää siinä tilanteessa, että mitään sopimusta ei ole myös sen henkilökunta ovat paineen alla Brexitin takia siirtyminen Pariisiin on etenemässä hyvin, mutta siellä on viivästyksiä sopimusten täytäntöpanossa ainoastaan, mikäli lainsäädäntösaateet pääsevät yhteisymmärrykseen e, lokakuussa, pystymme muuttumaan Pariisiin 2019 huhtikuussa. On tietenkin sanottava, että tämä on henkilökunnallemme vaikea asia ja heillähän on edessään vaikea muutto perheidensä kanssa. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon, Andrea. Me toivomme, että tämä muuttoasia kohdalla loppuu tämä loputon trilogi. Tämä on kysymys Yhteislainsääntäjien on päättävä, mutta neuvosto ei pitkään halunnut hyväksyä sitä, että e, neuvosto ei yksin päätä, niin että me olisimme voineet sanoa, että päättäkää vain te. Ei, he tarvitsevat meidät. Tämä on vähän paradoksaalista, mutta todella nyt toivon, että e, päästään yhteisymmärrykseen tekstistä joka vihdoin olisi pohjaa yhteisen lausunnon arvioinnille niin, että vältetään se, että tulevaisuudessa syntyy uudelleen tällainen ongelma. Minä olen sitoutunut, että tämä tapahtuisi mahdollisimman pian, mutta kuten tiedätte, tämä on monen valiokunnan mietintö, joten tämä on täysin meidän käsissämme. No niin, mm, anteeksi nyt tämä pieni kommentti, mutta minun oli pakko se sanoa. Sitten Gabriel Bernardino. Thank you very much, of course, to the honorable member. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, paljon kiitoksia arvoisille valiokunnan jäsenille. Näinä viime vuosina ei jopa on tehnyt yhä kovasti työtä, jotta voisi taata vahvan vakuutus- ja lisää eläkesektorin toiminnan ja myöskin vahvan valvonnan, jotta voisimme paremmin suojella kuluttajia ympäri Euroopan. Mitä tulee yhteen yhteisiin säännöstöihin, olemme tarjonneet solvenssi kahden osalta neuvoja, olemme vähentäneet pk-yritysten taakkaa ja olemme myöskin pyrkineet tukemaan investoijien tilannetta. Nämä kaikki vaikuttavat suojelun tasoon. Nyt me teemme töitä ja pyrimme tarkastelemaan sitä, kuinka voisimme Solvensi 2 ja IDDn vakuutusten tarjoamista koskevan direktiivin tilannetta parantaa. Me olemme ryhtyneet to, myöskin toimiin sen varalta, että Brexit-sopimusta ei synny ja me hyvin läheisesti seuraamme tilanteen kehitystä. Me olemme myöskin toteuttamassa rajat ylittävää yhteistyöfoorumia, että voisimme oikea-aikaisesti toimia Euroopan ja kotoperäisten viranomaisten välillä ja taata toimivan rajat ylittävän riskiarvioinnin. Meillä on ollut jo 13 kansallisia viran, valvontaviranomaisia mukaan ottanutta foorumia näiden yritysten yritystoimintamalli keskittyy kasvuun kotimarkkinoiden ulkopuolella eh, ja eh, sellaisella alalla, jolla riskit toteutuvat vain keski- tai pitkällä aikavälillä. Me olemme ryhtyneet eh, puuttumaan puutteellisiin, tehottomiin tilanteisiin, datan puutokseen, lääketieteellisiin väärinkäytöstilanteisiin ja tietenkin moni monimutkaisiin ähm, tuotteisiin. Nämä ilmiöt voivat hyvin vakavasti nakertaa ihmisten luottamusta sitä markkinoihin. Me olemme ähm, valvonnan lähentämisen kautta myöskin löytäneet puutteita nykyjärjestelmässä ja siksi on niin tärkeää äh, käydä ähm, asetusta läpi ja parantaa meidän valvontamahdollisuuksia. Mainitsisin nyt neljä seikkaa tähän liittyen. Ensinnäkin eh, meidän pitäisi eh, tehdä eh, arviointa kansallisista arvioinnista ja antaa suosituksia kansallisille toimivaltaisille viranomaisille mukaan lukien myöskin sisäistien mallien alla. Tämän lisäksi rajat ylittävässä liiketoiminnassa ei jopa pitävissä saada tiedot myöskin kotipotilaisesta valvontaa rajat ylittävistä toimista ja äh, se äm, luo ja ylläpitää tietokantaa rajat ylittävistä toimista. Sillä pitäisi olla myöskin selkeä mandaatti luoda äm, yhteistyöfoorumeita ja lähetä, lisätä lähentymistä riskien alalta. Tätä foorumin pitäisi käyttää torjuvana äm, välineenä eikä äh, kriisinhallintavälineenä. Tämän lisäksi me haluamme kasvattaa kuluttajien suojelua Meillä pitäisi olla mahdollisuus tehdä mystery shopping-hankkeita Euroopan unionin tasolla. Tämän lisäksi meidän pitäisi myöskin kasvattaa stressitestien läpinäkyvyyttä ja meidän pitäisi varmistaa se, että meillä on mahdollisuus julkaista yksittäisiä tietoja, kuten on jo tilanne pankkisektorilla. Äh, yhteenvetona minun täytyy tässä viitata hiljattaisiin CMU-kehityksiin ja erityisesti, siis päämarkkinaunionin kehitykseen erityisesti äh, PEPiin tässä yhteydessä haluaisin kiittää yleiseurooppalaisen yksilöllisen eläketuotteen osalta Euroopan unionin tuule, tu, Euroopan parlamentin tukea. Tämä tuote toimii vain, jos kansalaiset luottavat siihen. Kansalaiset tarvitsevat selvää tietoa ja heille täytyy olla avoimesti luotettavaa tietoa saatavilla. Euro- eurooppalaisena viranomaisena EOPA voi äh, vastata korkean standardin myötä näihin tarpeisiin Euroopan unionissa. Paljon kiitoksia mahdollisuudesta puhua Euroopan parlamentissa. EIOPA tulee jatkamaan korkean tason markkinavakauden ja kuluttajasuojan työtä läpi Euroopan unionin. Kiitoksia. Thank you very much, uh, Gabriel, and uh, indeed on... Kiitoksia oikein paljon, Gabriel. Ja todellakin torstaina meillä on ensimmäinen trilogimme. Kuten tiedätte, parlamentti pyysi jopalta, että se äh, kantaa tämän roolin ja me tulemme taistelemaan sen puolesta, että että neuvosto hyväksyy tekstimme tässä asiassa ja myöskin muilla osa-alueilla. No niin, nyt on aika mennä puhujiin ja ensimmäinen puhuja EPPstä on Markus Ferber. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä puhun äidinkieltäni. Enkä tule sanomaan Mifidistä mitään. Minäkin olen iloinen, kun asia on hoidossa. Minulla on ennemminkin kysymys herra Enrialle pankkivalvontaviranomaisesta. Viime kuukausina on tapahtunut rikkomuksia kun ajatellaan rahanpesun torjuntaa ja terrorismin rahoituksen torjuntaa. Eikö ole englantia? Niin, mutta minun kysymykseni on saksaksi. Kuuluuko englanti nyt? Hyvä. Toisella kerran puhun sitten ranskaa. Kyllä meidän pitää pitää englanti täällä irlantilaisille kollegoillemme on no niin, siis kysy eh, rahanpesun eh, torjunnasta ja terrorismin rahoittamisen torjunnasta. Eh, me olemme saaneet komissiolta uuden lainsäädäntöehdotuksen, jonka tarkoituksena on antaa Euroopan pankkiviranomaiselle uusia toimivaltuuksia. Samanaikaisesti nämä useat rahanpesutapaukset herättävät kysymyksen, tekevätkö kansalliset valvontaviranomaiset tarpeeksi. Räikeä esimerkki tästä on Maltan valvontaviranomaisen pilatuspankin kohtelu, joka oli rahanpesutapauksessa mukana, auttoi kiertämään äh, Iran pakotteita ja oli palvelun tarjoa järjestäytyneelle rikollisuudelle. Kun tällaista tapahtuu, niin kysymys kuuluu, että äh, ovatko valvontaviranomaiset katsoneet asiaa riittävän tarkalla silmällä, Pankkiviranomainen on varmasti katsonut myös Maltan valvontaviranomaisen toimintaa ja ilmaissut suuria huolia sen toiminnasta. Ja näistä huolista huolimatta se ei ole käynnistänyt rikkomusmenettelyä, kuten EBA-perusasetuksen artiklassa 15 määrätään. Jos ajatellaan nyt, että EBAN pitäisi eh, tulevaisuudessa olla suurin rahanpesun eh, vastainen taistelija ja tätä 15 artikla menettelyä ei kuitenkaan käynnistetty, niin haluaisin kysyä teiltä, miksi näin päätitte. Ja sitten haluaisin kysyä, että onko muillakin viranomaisilla vielä liikkumavaraa, voidaanko parantaa rahanpesun vastaista toimintaa, pitäisikö ei-opan ja ESMankin saada tässä lisää toimivaltuuksia? Kiitoksia. Well, thanks a lot for the question because it allows me to Kiitoksia tästä kysymyksestä. Nyt voinkin tämän väärinkäsityksen korjata. Meillähän oli näitä Maltan pilatustapauksen yhteydessä näitä rikkomistapauksia ja päätimme, että kun kyseessä on äh, tällainen äh, säännön rikkominen, niin rahanpesun selvittelykeskukset voivat toimia tässä. Maltan tapauksessa oli siis rikottu tätä lakia ja asia on ratkaistu. Lähetimme komissiolle vastauksen Maltan ähm, selvittelykeskukselta ja komissio voi tehdä nyt päätöksen lainsäädännön mukaisesti. Aiotaanko sitä seurata vai onko Maltan viranomaisen vastaus riittävä vai halutaanko mm, ikään kuin päättää kansallisen viranomaisen päätöksen yli? Emme päätimme, että tässä Maltan FS, FS, FS, FS-asiassa ei näin toimittu, koska FSin mä, mä, mä vastuita ei ole määritelty niin yksiselittäisesti, että voisimme sanoa, että nämä heikkoudet, jotka tunnistamme, että niitä voidaan pitää unionin lainsäädännön rikkomisena, joten tuttesimme, että tässä ei ole tapahtunut unionin lainsäädännön rikkomista johtuen CRD, CRD4 sanamuodosta ja sen täytäntöönpanosta Maltan lainsäädännöstä. Se ei mahdollistanut tätä tietä, mutta kuitenkin lähetimme kirjeen Maltan viranomaiselle ja komissiolle tiedoksi, että tunnisti useita askeleita, joita Maltalla on tehtävä niin, että paikataan ne puutteet, jotka tunnistimme omassa tutkimuksessa, joten kyllä tätä tullaan seuraamaan myös tätä tapausta. Please, joo. Niin, olkaa hyvä. Vain kaksi eh, nopeaa lisäkommenttia. Kuten alkupuheenvuorossani sanoin, me tuemme sitä, että eh, tämä eh, rahanpesun torjunta keskittyisi Euroopan pankkiviranomaiseen, samoin ja terrorismin rahoituksen estäminen. Se on kerännyt eniten resursseja ja tietoja yleensä, kun on kyse rahanpesun torjunnasta arvopaperiarkkitehtuurissa markkinoilla, niin tämä toimii pankkijärjestelmän kautta, jos puhutaan rahoitustuotteiden levittämisestä, niin yleensä pankkiverkostoa siihen käytetään. Siksi tuemme sitä, että tämä keskitettäisiin pankkiviranomaiselle. Toinen asia, joka tästä tapauksesta voidaan oppia yleisemmin, on tärkeää ymmärtää, että että viranomaisilla on hyvin äh, vähän äh, mahdollisuuksia arvioida kansallisen valvonnan laatua. Äh, kun halutaan mennä paikan päälle asiaa tarkastelemaan, on kaikenlaisia rajoituksia perustamisasetuksessamme, eh, jotta voisimme valvoa, mitä paikan päällä tapahtuu. Joten rahanpesun vastaista toiminnassa näin saattaa tapahtua myös muilla saroilla, mutta me eh, eurooppalaisina valvontaviranomaisina emme sitä tiedä. Gabriel. Oh, very briefly also when... Aivan lyhyesti. Minä olen samaa mieltä siinä, mitä Steven sanoi eh, liittyen Ähm, valtaan on paljon järkevämpää. Ähm, EBAhan tätä keskittää, mutta minä haluaisin nyt viitata muutamiin konkreettisiin kysymyksiin. Äh, koordinointi, rahoitus, ähm, rahanpesun selvittelykeskuksen ja valvontaviranomaisten välillä. Me olemme saaneet tietyissä tapauksissa rahanpesusta tietoja ja olemme hyvin vaikeasti saaneet ähm, tiedostelukeskuksen ja valvojaviranomaisten välille tätä tietoa kiertämään, mikä on vaikea, koska se vaikuttaa sääntöjen toimeenpanoon. Tämä on jotakin, mitä pitäisi eurooppalaisessa lainsäädännössä pitää ähm, huomioon. We are now doing... Niin, teidän tiedoksenne vain mehän seuraamme nyt Maltan pilatustutkimusta. Olemme myös alkuvaiheessa e- tapauksessa Latviassa, e- koska Danske Bank ja Tanskassa myöskin, että tähän liittyy siis mahdollinen unionin lain rikkominen. Ja kuten alussa sanoitte, meillä on näitä tarkistuksia e- kaikissa jäsenvaltioissa käynnissä ja vuoden loppuun mennessä aiemmin julkaista kahdet ohjelistat ja myös rahanpesua koskeva asiakirja, ja meillä on vain kaksi ihmistä työssä. Et jos meidän, meidän työtämme tässä arvioidaan, niin uskon, että olemme saavuttaneet aika paljon. Olen varsin ylpeä siitä, mitä olemme tehneet. Thank you very much indeed. And, and... Kiitos oikein paljon. Jos nyt oikein muistan, niin kirjeessänne te sanoitte, että me eh, teemme eh, loppuun asti tämän tarkoitus oli myös CRDtä parantaa, jotta olisi selvempi tilanne. Tämä on se ehdotus, jonka haluamme ottaa huomioon trilogissamme. Paul Tang SND-ryhmästä. Um, ähm, I... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin kestävästä rahoituksesta keskustella. Toivottavasti tämä on äh, aihe, jota te usein käsittelette. Meillä on nyt toimintasuunnitelma Euroopan komissiolta olemassa. Tämä on hyvin tervetullut uskoakseni. Tämä on myöskin parlamentin kannalta hyvin tervetullut asia, sillä kyseessä on muutos, joka, jota on pitkään odoteltu rahoitussektorilla. Kestävyyden ajatteleminen kaiken kaikkiaan, mitä tulee mittapuihin ja lainsäädännön ensimmäiseen osaseen uskoakseni oma-aloitteisessa mietinnössä Euroopan parlamentti on maininnut kantana, että valvonta on erittäin tärkeää. Me tarvitsemme sitoumusta, jotta me voisimme ähm, siirtyä kestävämpään malliin ja toisaalta me tarvitsemme myöskin joustoa toimeenpanoon. Tämä on sitoumuksen ja jouston yhdistelmä ja samaan aikaan olemme sitä mieltä, että valvontaviranomaiset ovat hyvin tärkeässä roolissa, kun ajavat parhaiden käytänteiden toteutumista. Esimerkiksi minua kiinnostaisi tietää, kuinka te näette äh, näiden kolmen äh, valvontaviranomaisen toiminnan, kuinka te teette yhteistyötä nyt jo ja äh, esimerkiksi parlamentti on sanonut, että toimivaltaisten kansallisten viranomaisten ja Euroopan tason valvontaviranomaisten tulisi paremmin määritellä niin, että tämä olisi kestävämpi tietyllä tavalla. Meillä on itse asiassa yhdessä mietintöluonnoksessa jo mukana tämä kestävyys rahoitusjärjestelmässä. Ja tässä tulee mietin esimerkiksi ähm, luottoriskinarviointilaitokset tällä hetkellä ne eivät ole mukana riskimetodologiassa, vain pankit ovat. me Tarvitsemme pankkiportfolioille yleisiä stressitestejä. Tämä on siis yleinen kysymys. Kuinka te näette oman roolinne tällä hetkellä ja mitä te tarvitte, jotta voisitte tätä roolia toteuttaa? Kiitoksia. Thank you uh, very much uh, for raising that issue. Kiitos oikein paljon, että nostitte tämän asian esiin Paul Esman näkökulmasta. Kaksi avainelementtiä kestävyydessä. Yksi on se, että varmistetaan, että kun listautuneet yritykset antavat tietoja, niin otetaan riittävän huomioon pitkän aikavälin riskit, jotka liittyvät kestävyyteen, erityisesti ympäristöriskiin. Yksi asia on se, että varmistetaan, että luokitukset ovat oikeat, jotta huomioidaan pitkän aikavälin riskit, jotka liittyvät kestävyyteen. Toinen liittyy ähm, rahoitusraportointiin. Sijoittajille pitää tiedottaa kestävyyteen liittyvistä riskeistä. Mutta jos sijoittajilta, institutionaalisilta sijoittajilta, vähittäissijoittajilta on riittävästi kysyntä, että halutaan välttämättä sijoittaa kestäviin kohteisiin. Siksi tämä taksonomia on niin tärkeää, koska on annettava niille sijoittajille, jotka todella haluavat kestäviä sijoituksia, antaa se mahdollisuus tehdä niin luotettavalla tavalla, joten toimintasuunnitelma vaikuttaa meihin usealla eri tavalla me tarkastelemme sitä, miten kestävyyselementit voidaan ottaa mukaan esimerkiksi rahoitusneuvontaan, kuun on asiakas, joka haluaa eh, kestäviä sijoituksia, miten tämä vaikuttaa neuvontaprosessiin, myöskin eh, kohdemarkkinamäärittelyyn. Tämä on yksi asia. Toinen liittyy eh, luottoluokitukseen, ottavatko luottoluokitukset tarpeeksi huomioon pitkän aikavälin riskit, jotka liittyvät kestävyyteen. No, viimeinen kommentti tässä asiassa. Se, mikä on mielenkiintoista, on se, että julkinen sektori on tässä jäänyt jälkeen ja yksityinen sektori on selvästi viemässä eteenpäin tätä asiaa ja nyt löydetään, täytyy löytää luotettava tapa erottaa kestävät sijoitukset niistä, jotka eivät ole kestäviä. Haluaisin tukea tätä taksonomia. Tämä on aivan keskeinen asia meidän kentällämme. Sanoisin, että eettiset, sosiaaliset vihreät tekijät tässä valvontatarkistuksessa ja muussa prosessissa ja myös stressitesteissä voisi olla välineitä, joita valvojat voivat käyttää niin, että pankit saataisiin ottamaan huomioon paremmin nämä näkökohdat. Okei, okay no, very briefly. You don't need on any question because no, no, I know, I know. But sustainability, I think it's quite important. Aivan lyhyesti mielestäni kestävyys on melkoisen tärkeää. Haluaisin vain mainita tämän luonnollisesti, jos äh, rahoitussektoreita katsotte. Ähm, todennäköisesti ähm, vakuutukset ja ähm, lisäeläkkeet äh, ovat kaikkein tärkein osa niiden luonteen vuoksi. Ja Siksi on ymmärrettävä, että niin rooli vahvistuu. Tietenkin meidän täytyy ymmärtää, että vakuutuksessa kysymyksessä ei ole vain tulo, vaan myöskin menopuoli. Luonnollisesti ilmastonmuutos ja muut seikat koskettavat vakuutuksen antajia. Tätä voidaan käyttää kimmokkeena siirtyä kohti toisenlaista mallia. Me voisimme tässä antaa oikeanlaisia kimmokkeita taloudelle kehittyä näin kun tarkastelemme asiaa EIOPassa, me näemme tämän pilarit ylittävänä rakenteena. Tässä ei ole mitään yhtä taika ratkaisua olemassa. Meidän täytyy keskittyä pääomapuoleen, mutta hallintoon, riskinhallintaan ja avoimuuteen ennen kaikkea. Ja te mainitsitte eh, tämän meillä on tarkoituksena ottaa asia jo 2019 eh, eläkesektorilla mukaan me tarkastelemme kestävyydessä myöskin tätä hiilijalan jälkeä. Kiitoksia. Uh, thank you, President. Kiitoksia Ashley Fox. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän, että kolme eh, puheenjohtajaa tulevat tänne puhumaan tänään. Minä olen esittelijä asetuksessa, joka käsittelee joukkorahoitusta ja sen Ja Esman rooli on nostanut mielenkiintoisia keskusteluja varjoistellen kokouksessa. siis esitän kysymyksen hänelle. Komissio on ehdottanut, että Esman pitäisi valvoa ja antaa lupa niille alustoille tässä asiassa. Minun ryhmäni ja monet muut ryhmät ovat skeptisiä. Olen kuullut myös yksityisestä keskustelusta, että Esma itsekin on huolissaan siitä, että se kantaisi tämän vastuun sekä kapasiteetin takia, mutta myös tehokkaan hallinnoinnin takia. Uskon, että kansalliset vastuuviranomaiset ovat parhaita antamaan luvan ja valvomaan tätä tuotetta. Minä olen myös huolissani tämän tehokkuudesta käytännössä. Tämä mm, asetus vaikuttaa niihin ähm, alustoihin, jotka toimivat maksupalveludirektiiviluvan alaisena ja MRL-sääntöjen mukaisesti. Olisiko teillä riittävästi asiantuntemista ja kapasiteettia hoitaa Mm, tätä valvontaa. Oli rohkaistunut, kun kerroitte, miten ESMA on soveltanut valvontakonvergenssivälineitä äh, MIFIDissä. Ja uskotteko, että tämän tyyppiset valtuudet olisivat toimivampia joukkorahoitusasetuksessa, jotta voitaisiin varmistaa tämän asetuksen johdonmukainen soveltaminen kaikissa jäsenvaltioissa? Kiitoksia, puheenjohtaja. First of all, of course we, uh... Tietenkin arvostamme sitä, mitä komissio ajattelee meistä, kun saamme lisää valvontavaltuuksia komissiolta. Ja tässä tuki on tietenkin hyvin tärkeä. Se, mitä henkilökohtaisesti olen sanonut, kun on keskusteltu valvontaviranomaisten tarkistuksesta, niin se, se olisi logisinta antaa lisää valtuuksia niillä alueilla, jotka ovat esimerkiksi luotolla, luokituslaitokset, vertailuarvot ja tämän tapaiset, jotka ovat loogisia Euroopan tasolla. On muita alueita, joissa on paljon tekemistä kuluttajien kanssa, on paljon eri kieliä. Tässä on ymmärrettävä paikalliset ympäristöt ja olisi paljon vaikeaa tehdä sitä Euroopan tasolla, tätä suoraa valvontaa, vaan olisi loogisempaa valvoa kansallisella tasolla. tähän suuntaan olemme puhuneetkin nyt, kun mennään tähän joukkorahoituskysymykseen. ESMA on jo muistaakseni 2014 julkaissut lausunnon, jossa todettiin, että todellakin olisi hyvä, että olisi erityinen lainsäädäntö, joka koskee joukkorahoitusta, koska se on erikoislaatuinen henkilökohtaisesti, kun katsotaan, miten, mikä meidän roolimme ehdotuksessa olisi, niin voidaan sanoa, että mitä pienemmät, niin pienimmät sijoitukset olisivat Euroopan tasolla ja kun ne kasvavat sijoituksina, niin sitten ne palaisivat kansalliselle tasolle ja näin Esman rooli olisi todella tässä pienten investointien puolella eikä niinkään suurten sijoitusten puolella. Ja tämän lisäksi ESMA kilpailisi kansallisten vastuuviranomaisten kanssa, koska joukkorahoitusalustat voisivat tehdä päätöksen, haluavatko ne ottaa kansallisen vai eurooppalaisen tason tässä käyttöön. Tätä voidaan toki vielä parantaa. Olisi ehkä loogisempaa niin, että nämä todella suuret nämä suuret joukkorahoitusalustat, rajat ylittävät alustat olisivat niitä, joihin sovellettaisiin eurooppalaista valvontaa ja näihin pienempiin sitten kansallista, koska siellä tarvitaan paikallista kieltä, paikallista ymmärrystä, niin että voidaan toimia tehokkaasti valvojana. Kiitos, me parannamme sitä, kuten ehdotatte. <laughs> But you didn't ask about ICO. That's the most... Mutta ICOsta ette kysynyt. Se on kaikkein hankalin kysymys. Niin, koska jos haluaa parantaa eh, ehdotuksen mukaisesti. No niin. Wolf Klintz. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin, en haluaisi nyt liikaa puhua tästä rahanpesukysymyksestä, mutta halusin kysyä, että riittääkö, että pankkiviranomainen saa tästä päävastuun. Jos rahanpesun eh, rajoitamme pelkästään pankkisektorille, niin silloin eh, emme huomioi koko ongelmaa. Rahanpesua tapahtuu muuallakin, kiinteistökaupassa, erityisesti omassa maassani, niin, eh, prostituutiossa, asekaupassa, huumekaupassa. Jos siis pankkiviranomaisen eh, teemme vastuulliseksi rahanpesun torjunnasta ja rahanpesun vähentämisestä, niin sitten potentiaaliset rahanpesijät pian löytävät uusia tapoja ja välineitä harjoittamaan toimintaansa. Ja rahoitusalallakin he siirtyvät varjopankkialalla, jota ei ole säädelty, joka ei ole valvonnan alainen. Meidän on mentävä siis pidemmälle näissä pohdinnoissa. Ja vaikka en mielellään niin luokkaan uusia virastoja EU-ssa, koska kansalaiset sitten valittavat, että taas virasto lisää byrokratiaa, niin uskon kuitenkin, että tässä tapauksessa ehkä tarvitsemme vielä uuden viranomaisen, erillisen viranomaisen, joka ei pelkästään valvo, vaan myös rankaisee. Ilman rangaistusmekanismia tämä asia ei tule toimimaan. Tämä on ensimmäinen asia. Toinen asia, Steven Major aivan oikein puhui ongelmasta UKITSin ja PRIPSin suhteen. Minäkin näen tämän ongelman, mutta on epärealistista ajatella, että ensi vuoden loppuun mennessä pystymme ongelman ratkaisemaan niin kuin te ehdotitte. Meillä on vaalit toukokuussa, parlamentti maalis huhtikuun jälkeen ei enää ole oikeastaan toimintakykyinen. Sen toisella vuosipuoliska kaikki perustetaan uudelleen, komissio perustetaan uudelleen ja niin poispäin. Minä kysyn, että eikö ole mahdollista, että tämä UKITS-kit olisi pitempään käytössä kuin on ajateltu. Se ei päätykään vuoden 2019 lopussa tai 2020 alussa. Ja kun PRIPS-kit on parannettu, tämä avaintietoasiakirja, kun sitä on tehty tiukka testi, niin sitten parin vuoden kuluttua mm, ne kummatkin yhdistetään. Ja viimeinen asia liittyy näihin niin kutsuttuihin no action kirjeisiin. Järjestelmä, joka Yhdysvalloissa on käytössä, mutta EU:ssa ei vielä. Ja tästä ollaan montaa mieltä. Minä kuitenkin voisin kuvitella, että olisi järkevää, että meilläkin otettaisiin tämä no action väline käyttöön. Jos näemme niin kyllä minun ainakin virke pitää saada loppuun. Eihän tämä muuten onnistu. Jos näemme että äh, täytäntöönpano, jonkun lainsäädäntöehdotuksen täytäntöönpano johtaa siihen, että toiset äh, ehdotukset ja mm, puhuja katkaisee mikrofonin. Well, on the, on the point on, uh, on email. Mitä tulee tähän EBAN rooliin ja viestiin. Sanoisin, että meillä oli komission koordinoima ryhmä, jossa kolme valvontaviranomaista olivat mukana ja sen tulos oli sillä, että äh, keski- ja pitkällä aikavälillä äh, eurooppalainen äh, virasto voisi olla tarpeen asetuksen myötä ähm, ja koska tämä MRL on saatettu päätökseen, olisi vaikea toteuttaa tämä ja meillä voisi olla koordinointi äh, MRL asioissa. Haluaisin todeta, että tämä rooli ei rajoittuisi vain pankkeihin. Tarkoituksena olisi toteuttaa tätä pankkiviranomaisen alla niin, että voisimme koko rahoitussektorin läpi rahanpesu toimia valvoa ja koordinoida toimia. Uh, first on the... Uh, Aivan lyhyesti ensinnäkin tästä Usits Kids-asiasta. No tässä tietenkin on kyse siitä, että laajennetaan tätä poikkeusta yhteisijoitusyritykselle, että, että, että jatkuisiko se ja voisiko se olla vakuutustuotteille ja yhtenäiset kilpailuolosuhteet. Siksi viranomaiset haluaa toimia nopeasti. Tietenkin odotamme, odotamme että teillä, teillä on kausi loppumassa ja me teemme luja, lujasti tieto, työtä niin, että saisimme tämän valmiiksi ensi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Ymmärrämme täysin, että, että mahdollisuuksien ikkuna pian tässä sulkeutuu, kun vaalikausi päättyy ensi vuonna, mutta paras vaihtoehto mielestämme on kuitenkin se, että nopeasti voitaisiin arvioida tilannetta ja kertomukset olisivat nopeasti ensi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä komissiolla ja se voi sitten tehdä päätöksen mahdollisista lainsäädännöllisistä tarkistuksista. Sitten näistä kirjeistä voin katsoa tätä vielä tarkemmin. Se on kaikki, mitä voin sanoa. Meillä oli aikaisemmin tällainen clearing-velvoite eläkerahastoille. Tässä neuvosto ja parlamentti päättivät, että pitäisi olla vielä lisää aikaa näitä velvoitteita varten ja tarvitaan poikkeuksia. Ainoa tapa toimia tässä oli se, että totesimme, että tämä ei ollut valvontaprioriteetti. No se ei tietenkään anna vahvaa oikeusvarmuutta sidosryhmille. Tässä asiassa apu olisi kovin tervetullutta. Uh, Sven Giegold. Kiitoksia Sven Giegold. Mm. Kiitos puheenjohtaja. No, hienoa, että olette taas täällä. Minä haluaisin jatkaa siitä kysymyksestä, jonka kollegat esittivät rahanpesusta. On tärkeää erottaa kaksi asiaa. Yksi on se, mitä teemme pitkällä aikavälillä, ja toinen on se, mitä tarvitsemme nyt eh, edistyäksemme. Ja paremman ei pitäisi olla eh, hyvän vihollinen. Eli meidän täytyy nyt tehdä se, minkä voimme, pannaksemme asioita täytäntöön ja toisaalta me emme saa Ähm, sulkea ovea keskipitkän tai pitkän aikavälin ratkaisulta. Ja siksi haluaisin kysyä Esmalta ja Eijopalta, että ne kertoisivat meille yksityiskohtaisesti, kuinka paljon resursseja tällä hetkellä käytätte ähm, talousrikosten torjuntaa. Äh, pankkiviranomainen on ryhtynyt toimintaan. Kuinka paljon henkilökuntaa, kuinka paljon työryhmiä työstää tätä? Voitteko antaa meille yksityiskohtaisia tietoja ja millaisiin toimiin aiotte nyt ryhtyä virastoissanne. Toiseksi ei opasta. Gabriel, meillä on ollut jonkin verran mielipiteen vaihtoa kiskuruudesta. Kiskurit haittaavat kuluttajia yhä enemmän, kun on kyse autovakuutuksista, matkailua, matkojen peruutusvakuutuksista esimerkiksi olette ryhtyneet toimimaan. Aiotteko laajemmin ryhtyä torjumaan kiskureita vakuutusalalla. Uskon, että kuluttajat ansaitsevat sen Euroopassa. Ja lopuksi vielä äh, pankkiviranomaiselle olen hiekan äh, yllättynyt, että aika kiskontaa on äh, valuutanvaihtoalalla. alalla te vastustatte sellaista ATS, joka mahdollistaisi sen, että voisitte mm, välttää, välttää tämän. En tiedä, miksi vastustatte tällaista. Meidän pitäisi ryhtyä yhdessä toimiin liiallisia maksuja vastaan. So on, on the, um, on the points made. Liittyen rahanpesukysymykseen, tämä on aivan selvästikin asia, johon me emme ole kovinkaan paljon resursseja osoittaneet. Meidän täytyy painopistealueita valita resurssien jaossa ja me olemme keskittyneet luonnollisesti enemmänkin tähän valvonnan lähentämisen malliin. Voin lyhyesti vastata. Me olemme 0,5 teitä rahanpesukysymyksiin osoittaneet. Eli periaatteessa olemme yhdist- olleet mukana tämän yhteiskomitean työssä. Tämä liittyy politiikan puoleen. Luonnollisesti täytyy ymmärtää, että suurin osa rahanpesusta alkaa pankkisektorilta, mutta tietenkin on mahdollista, että vakuutussektori voidaan käyttää. Tätä on nähty menneisyydessä ja meillä on tämän vuoksi erilaisia vastuita. Tämän vuoksi olen sitä mieltä, että se, että keskittäisimme valvontaa yhdelle viranomaiselle, jolle antaisimme enemmän resursseja Euroopan tasolla, voisi olla ratkaisu. Luonnollisesti, jos on merkkejä siitä, että että tarvetta on näihin elementtiin liittyen, voimme tehdä. Nyt meillä ei ole ää, kuitenkaan vakuutus- ja lisäeläkealalla resursseja tähän, sillä meidän täytyy huolehtia rajat ylittävästi sellaisista asioista esimerkiksi liiketoiminnassa, jossa näemme tällaisia läpimätiä liiketoimintamalleja. Sitten asia, jonka mainitsitte lisää, eläkkeet, PPA ja niin edespäin. Me olemme keskittyneet tähän luonnollisesti ja meillä on maksujen suoja toimia. Me olemme antaneet selkeitä neuvoja kansalliselle viranomaisille, kuinka ratkoa näitä tilanteita. Ja nämä ovat sellaisia tilanteista, jossa valvoja on varuillaan. Me olemme aloittaneet tämän nyt ja me olemme tehneet myöskin eurooppalaista matkavakuutuksista temaattista arviointia, sillä – keskitymme lisäarvoon ja lisäarvoon kuluttajille näiden tuotteiden yhteydessä. Me olemme kehittäneet myöskin äm, vähittäiskauppa riskiindikaattoreita, että näkisimme kuinka näitä riskejä voidaan tarkastella. Ja yksi näistä vähittäiskauppariski sekoista nimenomaan liiketoimintamalliin liittyvät tekijät. Kaiken kaikkiaan tämä on mielestäni hyvin tärkeää. Me olemme nyt toisessa vaiheessa liiketoimintamallistrategiamme, jossa me aidin IDin ja PRIPSin toimeenpanosta hyödymme ja meillä on paljon tukevampi suhde kansallisiin viranomaisiin valvonta alalla myöskin tämän liiketoimintan osalta. Me aloitimme tämän arvioinnin viime vuonna myöskin liiketoiminnan mallien osalta ja me olemme kiinnittäneet paljon huomiota siihen, että kansalliset viranomaiset puuttuvat näihin asioihin. Me myöskin kiinnitämme hyvin paljon tämän tyyppisten tuotteiden osalta huomiota rajat ylittävään ulottuvuuteen. Eli tämä on jotakin, mitä on tuloilla. Number. Aivan lyhyesti, minulla ei ole täsmällisiä luukkuja lukuja näistä täyspäiväisistä työntekijöistä, mutta varmaan hyvin lähellä ollaan tuota Gabrielin lukua. Varmasti voimme sen teille jakaa, mutta on tärkeää muistaa, että myös asiantuntijuus oman pöydämme ympärillä on rajoitettu kansallisella tasolla. E, näitä ei alkoida muualle kuin ehkä pankki sektorille ja muille sektoreille, jotka liittyvät rahanpesuun. Niin tässä on myös tehokkuuskysymys. Voitaisiin antaa lisää resursseja ah, arvopaperimarkkinaan sääntelyn. Ei tämä tarkoita, että ei rahanpesua tapahdu arvopaperimarkkinoilla, mutta suuremmat riskit eh, löytyvät kyllä pankkijärjestelmästä. Ei tätä pidä kuitenkaan sulkea pois. Ja kyllä mehän olemme edelleen roolissa, jossa meitä kuullaan, mutta kyllä tämä on asia, jota EBS on pohdittu. We have increased already in the past years. Ja viime vuosina olemme lisänneet toimintaa. Viime vuosina yhteiskomiteassa on näihin rahanpesukysymyksiin allokoitu enemmän varoja kuin aikaisemmin. Virtual services, this is an issue which has been brought to our attention. Näistä äh, rahanvaihtopalveluista tämä äh, kuluttaja edustajat äh, sidosryhmässämme sidosryhmäryhmässämme ovat puuttuneet tästä. Jos lainsäädäntö antaa meille velvoitteen tehdä tämän ATS, niin me teemme sen, ähm, mutta henkilökohtaisesti en ole vielä sitä saanut. Kyse on siis teknisestä sääntelystandardista. Ähm, tämä on asia, jota on käsiteltävä. Joinkin väline, jotain välineitä on löydettävä, jotta tällä alalla voidaan toimia. I don't see speakers for GUE, EFTD, ENF. So, uh, Meillä ei ole tältä GUElta tai ENFltä ketään, joten Alan Lamassur. Mr. Chairman, I, I will... Uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vielä sit puhua tästä Klintsin kysymyksen aiheesta. Viime viikolla lähetitte komissiolle jos jossa ilmaistiin huolta, joka koskee Pripsindikin ja käyttämistä yhteisijoitusyrityksissä ja että äh, ensi vuoden alkupuolella saataisiin tietoja koskien brips muutoksia ennen kuin sitä sovelletaan USITS-tuotteisiin. Euroopan Komissio ei ole vielä kertonut millä tavalla ja milloin se aikoo tätä asiaa käsitellä. Milloin ajattelette, että nämä muutokset voitaisiin täytäntöpanna EU-lainsäädäntönä? Kuinka paljon aikaa markkinatoimijat tarvitsevat sopeutumista varten? Niidenhän periaatteessa pitäisi olla valmiina ensi vuoden loppuun mennessä. Tämä vaikuttaa aika lyhyeltä aikajänteeltä. Say something on that, uh, Mr. Lamassoure. Um, Kuten Steven tässä mainitsi, me uskomme, että me voimme puuttua näihin sääntöihin hyvin hienosaadonomaisesti. Tässä kyseessä ei ole PRIPSin uudelleenarviointi. Me olemme nähneet tiettyjä ongelmia, joihin voidaan puuttua hienosäännön kautta, esimerkiksi tuottavuuden alalla. Tässä on tiettyä säätöä tehtävissä vielä, mutta jotta nyt olisin aivan rehellinen, PRIPS paketin tehottomuudesta on paljon puhetta, mutta meillä on sitä epäilyksemme. Me emme ota itsestäänselvyytenä esimerkiksi sitä, että mitä tulee tiettyihin elementteihin, jotka on mainittu kuluttajille haitallisena, että näin todella olisi suoraan sanottuna esimerkiksi äm, kauppaan liittyvät siirkokulut. Uskoaksemme tämä liittyy enemmänkin huonoon toimeenpanoon kuin metodologiaan tai tehokkuuteen sinänsä. Eli se, mitä me nyt valiokunnalle sanoisimme, on se, että tarkastelemme, näitä hienosääntöelementtejä. Niiden osalta voimme toimia paremmin tai varmistaa, että olemassa oleva toimii ja me voimme komissiolle tulevalle vuodelle antaa sitten tämän jotta se tulisi teidän pöydällenne käsittelyyn ja meidän täytyy sitten katsoa toimeenpanon aikataulua. Tietysti se, mitä Steven tässä sanoi, on hyvin tärkeää myöskin. On tärkeää, että meillä on tasapuoliset liiketoimintamahdollisuudet ja riittävä tieto kuluttajille ähm, vakuutussektorista ja investointirahastoisia. Kiitoksia. So we know... Niin, silläkin lisäksi, että toistan. Tiedämme, että täällä selvästi on ollut jotakin ongelmia PRIPSin täytäntöpanossa. Yksi asia, joka mainittiin myös, jonka mainitsin itsekin alussa, koskee soveltamisalaa olemista mieltä, että jotkut tuet ovat nyt soveltamisalaan alla, vaikka olisi parempi, että näin ei olisi. Oikeudellinenkin argumentti on tiukemman soveltamisalan puolesta, erityisesti koskien tiettyjä velkakirjoja. Näimme, että joissakin jäsenvaltioissa tiettyjä velkakirjoja ei enää panna levitykseen vähittäissektorilla. Ja tämä menee myös unionin suuntaan. Sitten meillä on niitä tuottoa ennakointeja hyvin lyhyellä aikavälillä. Ja näihin on pyydetty QNItä kolmelle viranomaiselle. Nämä tuottoskenaariot ovat kaikkein tärkein ongelma ja se on kirjassa mainittu ja se, siihen, siihen tarvitaan tuolle kohdennettua arviointia. Sitten transaktiokuluista emme todellakaan ole vielä vakuuttuneita siitä, että tämä olisi merkittävä vika. Tiedämme, että metodologia on monimutkaista, mutta toisaalta olemme havainneet, että joka kerta kun myydään ja ostetaan, niin aina vähän menetetään taloudellista arvoa ja tämä pitäisi heijastua myös näiden paketoitujen tuotteiden tuottoennusteissa. Teollisuus oli huolissaan näistä transaktiokuluista ja pyysimme näyttöä. Ja tässä vaiheessa sillä perusteella, mitä näyttöä olemme tähän mennessä saaneet, kyseessä, koske, kyseessä on lähennäkin se, että ei ole metodologia oikein toteutettu, eikä niinkään ongelma ole metodologia itse. Tämä onkin syy, syy sille, miksi halutaan kohdennet, ehdotettua tarkistusta, jossa keskityttäisiin lähinnä näihin tuottonäkymiin. Olemme tästä puhuneet myös komission kanssa. Tietenkin komission on itse käytettävä puheenvuoro jos sanottu, onko tämä mahdollista, mutta kyllä tästä on keskusteltu ennen kuin äh, annamme omat käsityksemme siitä, miten tämä pitäisi ratkaista. Aikaikkuna on tässä kuitenkin hyvin kapea. Okei. Okay. You don't have Selvä. Sitten teillä ei ole kommentteja. Nina Jill. Kiitoksia. Olen täällä. Me olemme tästä asiasta jo puhuneet. YK julkaisi huolestuttava raportin tänään, että meidän todellakin täytyy ryhtyä toimimaan ilmastonmuutosta vastaan seuraavan kymmenen vuoden aikana. Ja haluan nostaa esiin ne asiat, jotka Paul Tang jo nosti esiin, että rahoitusalalla on tärkeä rooli. Vaikka nyt tarkastelemmekin komission kestävän rahoituksen ehdotuksia ähm, tässä äh, valvontaviranomaisuudistuksessa, niin ne ovat varsin varovaisia ehdotuksia. Te olette jo osittain vastanneet siihen, mitä voisitte tehdä enemmän, mutta voisitte kyllä tässä olla valvontaviranomaisena johtoasemassa. Steven äh, äh, sinä sanoit, että äh, julkinen sektori on jäljessä ja yksityinen sektori on menossa edellä. Mitä meidän pitäisi tehdä, jotta me olisi niin jäljessä? Gabriel, äh, mainitsit, että ryhdyt tekemään stressitestejä vakuutusalalle. Olisiko mahdollista? Oletteko äh, pohtineet epäkestävien alojen ähm, riskiä, esimerkiksi ydinvoimasijoitukset äh, ja näin. Äh, me olemme ajatelleet tällaisia rankaisuefektejä pankeille. Harkitsetteko samaa? Sitten puhun Esmasta ja Brexitistä. Tiedän, että äh, työstätte yhteistyö- ja yhteisymmärrysmuistiota valvonnasta yhdistyneen kuningaskunnan kanssa. Missä vaiheessa olette ja milloin se julkaistaan? Koska ollaan hyvin huolestuneita sijoitusrahastojen sääntelystä ja lähetitte vähän aikaa sitten kirjeen varapuheenjohtaja Dombovskikselle. Sanoitte, että haluatte MIFIR ja MIFITin uudistuksen, jos oikein ymmärsin. Minä olen huolissani siitä, että osa tästä ei ole vielä pantu kunnolla täytäntöön, ja nyt olemme menossa jo uudistusvaiheeseen asiassa, jota ei ole täysin pantu edes täytäntöön. Täällä tulee olemaan vaikutusta se ja muuhun mm, pääomamarkkinaunioniin Brexitin jälkeen. Tuleeko se sulkemaan EUn sijoituksilta EUn ulkopuolelta? Tämä olisi kysymykseni. Ja sitten rahanpesun torjunnasta. Olisin kysyä herra Enrialta äh, asiasta, jonka useammat kollegat nostivat äh, esiin. Ja olen iloinen, että olette Danske Bankia ja INGtä vastaan ryhtyneet toimimaan. tarvitsette enemmän toimivaltuuksia, jäsenvaltiot eivät näitä toimivaltuuksia teille anna, kuten näimme viimeisimmässä uudistuksessa. Joten miten tämän asian ratkaisemme? Kiitoksia. So let me uh, go quick. Antakaa minun nyt käydä nopeasti läpi nämä asiat ensinnäkin kestävyyteen liittyen. Muistan, että tässä oli kysymys myöskin siitä, mitä me tarvitsemme. Minun olisi pitänyt tietenkin sanoa resursseja, vaikka varmaankin tämä viesti viranomaiselta tätä kyllästyttää, mutta näin todellakin on. Me tarvitsemme resursseja yhteenottoin kestävyyden integrointiin toimintaan, kuinka otamme kaikki nämä asiat mukaan, kuinka integroimme me mittapuut mukaan. Minun mielestäni toimintasuunnitelma on oikeanlainen. Olen hyvin tyytyväinen niihin toimiin, joita me olemme Esmalle antaneet. Ja tässä yhteydessä suuren huoli on se, pystymmekö me takaamaan työmme niillä resursseilla, joita meillä on käytössämme. Ja sitten tämä MOU-kysymys. On hyvin tärkeää äh, käsitellä tätä kysymystä siinä tilanteessa, että Brexit-sopimusta ei syntyisi ja minkälaisia tilanteita äh, meillä syntyisi MOUn yhteydessä, ellei tuomioista ole. Nämä ovat niitä samanlaisia tilanteita, joita meillä on muiden kolmansien maiden kanssa, esimerkiksi sijoittajien suojelun osalta. Esimerkiksi jos me haluamme markkinoiden väärinkäyttöä, tutkia jokin näistä äm, kaupantekijöistä on Euroopan unionin ulkopuolella. Me tarvitsemme muuta, jotta voisimme vaihtaa tietoja esimerkiksi Euroopan unionin ulkopuolisen toimien osalta. Tästä me puhumme ja tämä on jotakin, mitä meidän täytyy olla tulevan vuoden maaliskuussa valmiina me ja nyt me katsomme 27 kansallista säätäjää, ähm, Britannian ähm, viranomaiset ähm, ja ESMA ja nämä 27 ovat sopimme, että meidän täytyy ensin sopia, mikä näiden MOUden äh, sisältö pöytäkirjojen sisältö on, ja kun otamme sen huomioon, me tulemme tämän jälkeen olemaan yhteyksissä brittikollegoihimme ja varmistamaan sen, että me olemme kylliksi ajoissa ennen maaliskuun loppua, sillä me emme tässä, jos me emme tässä onnistu, sidosryhmien täytyisi olla ajoissa tietoisia, mikä tilanteessa, tilanne on. Mifidin liittyen tämä liittyy osittain äh, toiseen kysymykseen, siis rahoitusmarkkinadirektiivin osalta. Me olemme huomanneet, että Euroopan unionin lainsäädäntö ei ole aina räätälöityä hyvin suuren vapaan likvidin markkinan syntymistä ajatellen aivan naapurissa. Ja meidän täytyy pohtia sitä, kuinka paljon rahoitusmarkkinadirektiivi soveltuu uuteen tilanteeseen, jossa meillä on hyvin suuri Euroopan unionin ulkopuolinen likvidimarkkina, joka todennäköisesti on yhä 27 jäsenelle erittäin tärkeä. Tässä näette, että sillä alalla, Emir-alalla. Euroopan komission mm, yhteydessä toiminut ja Emiristä tehnyt Emir kakkosen ESMAN näkökulmasta meidän pitäisi rahoitusmarkkinadirektiiviä ja rahoitusmarkkina-asetusta tarkastella uudelleen siltä näkökulmasta, kuinka ne toimivat tässä uudessa ympäristössä. Tässä kyseessä ei ole se, että katkaisemme yhteydet kolmansiin maihin, tarkoituksena on taata tasapuoliset toimintaympäristöt Euroopan unionin eh, kauppapaikkojen yritysten ja kolmansien maiden kauppapaikkojen yritysten välillä, sillä molemmassa suurimmassa osassa MIFID ja MIFIR kauppapaikkojen osalta on jotakin, mitä ei ole lainkaan Euroopan unionin eh, tasolla harmonisoitu. Meillä on erilaisia pääsyjä ähm, Euroopan unionin ulkopuolelta Euroopan unionin sisäiseen kauppaan. Very briefly first on the, on the... Aivan lyhyesti, me olemme aivan samassa tilanteessa kuin muutkin pankkiviranomaiset tässä Brexit-asiassa olemme 27 jäsenvaltion kanssa tehneet työtä niin, että voisimme olla hyvissä neuvotteluasemissa brittien kanssa siinä tapauksessa, että sopimusta ei tule. Tämä on hyvin tärkeää ja olemme valmiita siihen. Tietenkin sitten tämä kestävä ilmastonmuutoskysymys. Toki uskon, että on asioita, joita voidaan tehdä ilman taksonomiakin jos meillä olisi taksonomia, sitten se helpottaisi toki monia asioita, esimerkiksi stressitestit ja muun tyyppiset analyysityypit, mutta olemme pyrkineet nykytilanteessa hyödyntämällä julkista tietoa koskien eri talouden alueen, alueiden varoja ja riskejä. Esimerkiksi vakuutusyhtiöistä olemme pyrkineet ymmärtämään, missä nämä riskit ovat, koska nehän voivat olla riskejä niiden omissa salkuissa ja niitä on hallinnoitava. Täällä on useitakin yhtiöitä, joilla on jo selkeät suunnitelmat koskien sijoitusrakenteita, jotta tämän ongelman kanssa pärjätään. Nämä ovat hyviä käytänteitä, jotka olisi myös tuottava tähän riskinhallinta solvensi kakkoskontekstiin. Tämä vakuutuksien hankkeiden rooli voi olla hyvin tärkeä myös, myös velkapuolella niin, että saadaan portaitainen lähestymistapa. Meillähän on se ongelma, että ryhdytään tiettyihin toimiin. Joissakin vaiheissa sitten luo, luodaan tällainen 0,1 maailma, jossa pitäisi käyttää valtavasti näitä näitä stranded assets varoja. Minä kyllä uskon, että se mitä meidän pitäisi tehdä, olisi tällainen hyvä kierre, niin että voitaisiin varmistaa, että vakuutus- ja eläke ala antaa kunnon kannustimet ja yritykset haluaisivat investoida ja, ja siirtyisivät kohti vähähiilistä taloutta ja näin voitaisiin varmistaa portaittainen siirtäminen ja, ja vako, talouden vakaus. Ja tämä on suunnitelma tällä hetkellä ja tähän suuntaan pyrimme stressitestienkin kautta ensi vuonna eläkerahastot ja vuonna 2020 sitten vakuutus. On niin, Mellet, let uh, Emiristä Halusin sanoa, että ei ole kyse siitä, että Euroopan pankkiviranomainen haluaa enemmän toimivaltuuksia ja jäsenvaltiot vastustavat. Ei, meillä on ongelmaa Euroopan tasolla. Meillä on yhtenäismarkkinat ja me, valvontamme voi olla vain niin hyvää kuin heikoin linkki. Näemme, että rikollista rahaa siirtyy jäsenvaltioiden välillä ja viranomaisten välinen yhteistyö on riittävän hyvää, jotta olisi voitu vastata asiaan integroidusti. On joitakin pankkeja, jotka on suljettu Yhdysvaltain viranomaisten toimesta, joten meillä on EUn ongelma. Kysymys kuuluu, miten ratkaista se. Komission asiakirjassa osoitetaan suunta ja me olemme valmiita tukemaan ainakin ensimmäisessä vaiheessa, koska ei ole muita käytössä olevia välineitä me olemme kehittäneet jonkin verran asiantuntemusta tällä alalla, joten olemme valmiita tukemaan. Brexitistä haluaisin sanoa, että myös pankkiviranomainen on hyväksynyt niin kutsutun puiteyhteistyöpöytäkirjan yhdistyneen kuningaskunnan kanssa ja me olemme valmiita tekemään yhteistyötä yhdistyneen kuningaskunnan kollegojen kanssa niin kauan kuin eh, neuvottelut sen mahdollistavat. Toivomme tietenkin, että tämä tapahtuu ennemmin kuin myöhemmin, koska aika on loppumassa. Kiitoksia ja haluaisin kiittää Esmaa kirjeestä eh, sijoitusyrityksistä ja Markus niin, olin kiittämässä Steveniä kirjeestä sijoitusyrityksistä ja sanoin, että me päätimme äänestää, mutta jo me harkitsemme tätä kolmikantaneuvotteluissa ja katsomme hyvin tarkkaan, miten voimme hyödyntää näitä hyviä ehdotuksia, miten ne voitaisiin integroida työhömme. Ansander. Merci, euh, merci monsieur le président. Äh, kiitoksia, kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin ennen kaikkea kiittää äh, johtajia tästä keskustelusta ja haluaisin äh, tässä esittää kaksi kysymystä teille. Me huomaamme nykyisin kehityksen ja käyttötavan, joka liittyy kryptovaluuttoihin yhä enemmän ja enemmän. Ja uskoakseni tähän kehitykseen meidän pitäisi tulla mukaan. Käsitämme, että Euroopan unionissa ja maailmassa yleisesti ottaen meillä on vähän puitteita tälle ilmiölle. Ähm, joukkorahoitustyössä me olemme tarkastelleet ehdotuksia, jotka tähtävät siihen, että meillä olisi toimia, jotka tekevät mahdolliseksi näille joukkorahoitusalustoille olla liikkeelle lasku alustoja tälle näille valuutoille. Jos me tällaisen puitteiston rakentaisimme Eurooppaan, uskoakseni me tarvitsemme tarpeellisia turva toimia riskejä vastaan, mutta meidän pitäisi myöskin pohtia sitä, että meillä olisi riittävän joustava puitteisto, jotta voisimme tehdä mahdolliseksi innovoinnin ja kehityksen. Haluaisinkin siis kuulla teidän mielipiteenne tästä? Oletteko sitä mieltä, että virtuaalivaluutan ja kryptovaluutan ilmiö on pitkän aikavälin kehityskulku? Ja oletteko sitä mieltä, että se pitäisi säädellä Euroopan tasolla? Jos me sitä säätelemme, mitkä ovat elementtejä, jotka täytyy ottaa huomioon? Ottaa aina huomioon tämä tasapaino, joka on turvallisuuden ja markkinoiden kehityksen välillä Euroopan tasolla. Ja Oletteko sitä mieltä, että lainsäädännöllinen puitteisto joukkorahoituksen äh, kautta äh, liittyisi tähän, että nämä kaksi ovat liit- perustellusti yhteyksissä. Ja sitten vielä yksi asia, joka on tuotu jo esiin. Tämä koskettaa kestävän rahoituksen pakettia. Minä haluaisin esittää kysymyksen liittyen nimenomaisesti yhteen kohtaan liittyen näihin indesmerkkeihin, kuinka me voisimme toimia niin, että me antamalla näitä eh, emme vain takaa prioriteettia sellaisille yrityksille, jotka eh, pyrkivät toimimaan erittäin, erittäin hienosti tällä alalla. Kuinka voisimme tunnustaa myöskin ne yritykset, jotka eh, toimivat hiukan äh, vähemmän esimerkillisesti, mutta jotka tekevät hyvin suuria ponnistuksia. Eli tässä taustallansa kysymys, oletteko sitä mieltä, että meidän pitäisi todellakin pyrkiä siihen, että meillä on indeksejä, jotka ovat vain hiilipositiivisia? So, thank you very much uh, for those two questions. Kiitoksia näistä kahdesta kysymyksestä koskien ICOta ja kestävyyttä. Näistä ICOsta se, mitä tällä hetkellä teemme, ESMassa ja tämä heijastelee sitä tosi seikkaa, että aina kun tulee uusia innovointia, on katsottava sääntelynä, kuinka tämä sitten sopii olemassa olevaan sääntelypuitteistoon ja on varmistettava ensinnäkin se, että yhtäältä olemassa olevat säännöt eivät tukahduta innovointia. Toisaalta on varmistettava, että uusi innovointi kilpailee vanhan ja olemassa olevan toimintatavan kanssa samalla viivalla ikään kuin kun pääomaa kerätään. Se, mitä todella teemme tämän ICO-alalla, pyrimme arvioimaan tilannetta ja varmistamaan tasavertaiset kilpailuolosuhteet sekä näille uusille rahoitusinnovoinneille ja olemassa oleville teknologioille. Tällä hetkellähän teimme niin, että arvioimme tällä hetkellä, mitkä ICOt ovat sääntelyn puitteista jotkut Nämä, näistä ovat ikään kuin rahoitusvälineitä ja klassisessa menetelmässä kyseessä on se, että kerätään pääomaa ja siinä on tuotto toiveita ja myös siirrettävyys oikeuksilla liittyy tähän yhdessä kansallisten valvojien kanssa. Tarkastelemme tapauskohtaisesti näitä ICOita ja tarkastelemme, ovatko nämä yksittäiset tapaukset, rahoitusvälineet, jos näin on, niin sitten siihen liittyy koko sääntelyn puitteisto. Jos on alusta, joka kauppa, käy kauppaa näillä ICOilla, niin sitten on myös säänneltyjä alustoja. Tästä seuraakin kysymys, mitä teemme niille ICOille, jotka jäävät sääntelyyn maailman ulkopuolelle? Komissio on pyytänyt tähän meiltä näkemyksiä enkä halua mennä asioiden edelle, mutta selkeästi, selkeästi tehdään ero rahoitusvälineiden ja näiden muiden isioiden välillä. Tämä on hyvin tärkeä rajanveto ja odotamme äh, kertomuksen valmistuvan tämän vuoden lopun mennessä. Tähän mennessä nämä ICO ovat olleet vaikeuksissa osoittaessaan äh, elinkelpaisuuttaan ja sitä, että niistä olisi lisää hyötyä verrattuna muihin tapoihin kerätä pääomaa yksi tällainen etu saattaisi olla vähän huolestuttavakin, nimittäin se, että se on anonyymi, eli tyyppisesti tätä käytetään rahanpesun kontekstissa. Aikaisemmin on puhuttu siitä, että todella eh, nämä, se voi olla relevantti uhka näille isoille, mutta sääntelijähän ei tietenkään tarvitse näitä päättää, vaan meidän on annettava sääntelypuitteet, joissa innovaatiot voivat toimia samoilla standardeilla kuin olemassa oleva teknologia ja markkinoiden toimijoiden on sitten tehtävä viime kädessä päätös siitä, onko innovaatiolla lisäarvoa vai ei. Sitten tämä viimeinen asia, niin nämä vertailuarvot tässä on myös tärkeää. Musta se, että eh, varmastikin eri vertailuarvot tulevat muuttumaan kestävyystason mukaan, mikä liittyy näihin pohjalla oleviin investointeihin. Tämähän, nythän jo tilanne on se, että me pidetään huoli siitä, että, että indikaattorit ovat luotettavia, että sijoittajat voivat niihin luottaa. Sääntelijän ei pidä sanoa, että on vain yksi tai kaksi. Kyllä tässä on pikemminkin sijoittajan preferenssit. Meidän on pidettävä kiinni vain siitä, että nämä ovat luotettavia ja antavat tietoja koskien eh, näitä sijoituksia ja että sijoittajat voivat niihin luottaa. On, on crypto assets, uh, let's say we started investing Kryptovaluutasta me ryhdyimme arvioimaan näitä kysymyksiä 2013, teimme raportin ja lausunnon 2014, jolloin teimme ehdotuksen eh, eh, tulevasta sääntelystä, joka perustui kolmeen pilariin. Ensinnäkin, että pitäisi saada lainsäädäntömuutoksia, jotta kryptovaluutta eh, tulisi rahanpesuvastaisen direktiivin alaiseksi ja tämä on tehty, koska se on mukana MDLF 5. Sitten kuluttajavaroitus, että kuluttajat olisivat tietoisia suojan puuttumisesta, jos he sijoittavat näihin äh, kryptovaluuttoihin. Ja kolmas on se, että yritetään erittää säädelty äh, virallinen sektori kryptovaluutta-alasta. Tarkoitus olisi, että vältetään, että pankit jakaisivat äh, pitäisivät ja kävisivät kauppaa kryptovaluutalla. Tämä, tästä strategiasta on tunnustettu, mutta se ei toimi niin kuin on odotettu. Erityisesti kuluttajavaroitus ei tunnu olevan riittävän tehokasta. Se lisää tietoisuutta kuluttajien joukossa, että mm, turva, näistä sijoituksilta puuttuu turva ja joissain jäsenvaltioissa on ehdotuksia, että vähittäiskuluttajien suojalle tehtäisiin lainsäädäntöä, niin on edisty, sellainen edistymässä. Sitten tämä erottaminen, sitäkään ei panna täytäntöön. Olemme nähneet, että joissain jäsenvaltiossa viranomaiset antoivat luvan kryptovaluutan vaihdolle maksulaitoksille niin, että sellaiset elimet, jotka myyvät sekä legitiimejä maksuvälineitä että kryptovaluuttaa voivat lähestyä kuluttajaa, joten meidän pitää ehkä uudelleen arvioida tätä meidän lähestymistapaamme, mutta en ole vielä pohdinnassani niin päässyt kypsään vaiheeseen, jotta voisin ehdottaa oikeaa tietä eteenpäin tässä vaiheessa. Ramon Haregui Tondo. Ramon Haregui Tondo. Kiitoksia Minulla olisi kysymys rahanpesusta. Kolme kysymystä itse asiassa. Ensinnäkin se, että töllisesti ottaen tunnustettaisiin se, että resurssit ovat riittämättömiä. Haluaisin muistuttaa siitä, että komissio syyskuussa ilmoitti eh, toimien vahvistamisesta, resurssien vahvistamisesta, jotta voitaisiin varmistaa parempi koordinointi virastojen työssä. Kysymykseni kuuluu, onko niin, että nämä toimet, joista varmasti jo tiedätte, ovatko ne riittäviä vai pitäisikö parlamentin vakavasti pohtia jonkin tyyppistä aloitetta niin, että voitaisiin vahvistaa näitä suunnitelmia, joita komissiolla on, jotka koskevat näiden eri virastojen työn koordinointia rahanpesun torjunnassa. Tämä ensimmäisenä kysymyksenä. Sitten toinen kysymys Tämä liittyy siihen jonka, asian, jonka jo täällä tunnusti, joka on hyvin tärkeä, nimittäin Yhdysvaltojen rooli tässä työssä on aivan selvää että tämä rahanpesun torjunta kulttuuri on alkanut vasta muutamia vuosia sitten. Jos nyt ihan suoraan sanotaan, oikeastaan no, tarkoituksena oli torjua rikollisuutta monissa, monilla aloilla, mutta erityisesti terrorismin rahoituksen osalta – nyt kysynkin, olemmeko suorassa koordinoinnissa, tiukassa yhteistyössä Yhdysvaltien viranomaisten kanssa tässä asiassa, koska kaikkihan tiedämme, että sen vaikutusvalta koko maailman rahoitusjärjestelmän on aivan valtava, paljon suurempi kuin meidän viranomaistemme vaikutusvalta. Meillä on kyllä konkreettista kokemusta pankeista, jotka ovat joutuneet sulkemaan ovensa, kuten sanoitte aikaisemmin, syynä on lähinnä ollut Yhdysvaltojen päätökset. Haluaisin myös kysyä tässä mielessä teiltä siitä, onko niin, että eurooppalaisten pankkien käytäntö, täällähän on aloitettu hyvin vakavamielinen työ tässä aiheessa. Kaikilla pankeilla on hyvin vahvoja osastoja, joissa analysoidaan rahan alkuperää. Niin halusin kysyä, vaihdetaanko hyviä käytänteitä pankkiemme välillä niin, että voitaisiin rakentaa ikään kuin käsikirjaa ja toimintaohjeet tässä asiassa. Ja vielä viimeinen kysymys. Komissio pyysi pankkiviranomaiselta tutkimusta koskien Danske Bankin toimintaa Latviassa. Haluaisin tietää, kun olette tätä konkreettista tapausta tutkineet, onko tutkimus saatu päätökseen ja mistä nämä kaikki rahasummat ovat olleet peräisin, kun ne selkeästi toimitettiin tuohon pankkiin rahanpesua varten. Kiitoksia. Uh, thank you very much. Well, uh... Um, Kiitoksia oikein paljon. Komission ehdotus äh, sisältää kymmenen ylimääräistä asiantuntijaa Euroopan pankkiviranomaisille rahanpesun torjuntaa varten. Kysytte minulta, riittääkö tämä. Me sanoimme, että tämä on vähimmäis äh, resurssimäärätä tarvitsemme, että voimme tehdä jotain. Mutta kyllä te varmasti ymmärrätte, että 12 ihmistä on torjunnassa Euroopassa ei ole kovinkaan suuri vaatimus. Sitten yhteistyö Yhdysvaltojen kanssa on tietenkin esimerkiksi Financial Action Task Force, jossa on rahanpesuvalvojien eh, yhteistyötä. Kuitenkaan yhteistyö ei toimi yhtä hyvin kuin sen pitäisi Yhdysvaltojen kanssa joissain tapauksissa, joita olemme nähneet viime aikoina – Euroopan viranomaisilla ei ollut pääsyä tietoihin tai tutkimuksiin, joita tehtiin Yhdysvalloissa. Siksi todella toivotan tervetulleeksi komission ehdotuksen, jonka mukaan pankkiviranomainen toimisi jonkinlaisena rajapintana myös kolmansien maiden kanssa rahanpesun torjuntayhteistyössä. Tämä on erittäin tärkeää. Sitten tämä latvialaisen tapauksen tutkinta. Saimme pyydön komissiolta tutkia tätä tapausta. Me pyysimme vastuuviranomaiselta tietoa, saimme nuo tiedot viime viikolla ja nyt arvioimme tapausta. Kiitoksia. Thank you. Um... Kiitos. En näe Foxia enkä Pervas Beresiä täällä joten meillä voi olla hetkinen puhujia tämän listan ulkopuolelta. Minulla olisi eh, tarkka kysymys, johon osittain vastattukin. Eh, meillä on täällä Ashley Fox, koska tulemme huomenna äänestämään joukkorahoituksesta ja Foxin mietinnöstä, ja hän jo esitti kysymyksen asiasta. Ymmärtääkseni on jotain, kun on kyse kryptovaluutan liikkeeseen laskusta, niin tämä on eräs asia, eh, jossa meidän, minä olen vähän varovaisempi kuin esittelijä, joten olisin halunnut kysyä, eh, Stevenilta ja Andrealta tästä eh, ehdotuksesta, että miten otettaisiinko kryptovaluutan liikkeeseen lasku mukaan tämän yhteistyön puitteistoon? Uh, first of all, I think in my view... Aivan aluksi minun henkilökohtainen näkökulmani on se, että kryptovaluutan liikennelaskuun ja joukkorahoituksen ei tarvitse liittyä toisiinsa. Näitä asioita voidaan käsitellä erikseen. Ja mitä sanoin tähän kryptovaluutan liikennelaskuun ICO liittyen, meidän täytyy äh, ottaa huomioon se, että kun ICO ovat äh, ähm, rahoitusvälineet, eräät eivät ole, ja siksi me olemme nimenomaan keskittyneet kansallisiin säätelijöihin, kun ICO on rahoitusväline, mitään etuoikeusasemaa sille ei haluta antaa, mutta ei myöskään muuta epäedullisempaa asemaa. ICO on pitäisi voida äh, kilpailla äh, olemassa olevien rahoitusvälineiden kanssa aivan äh, tasapuolisesti. Ei ole mitään syytä sille, että niiden pitäisi saada suotuisempaa mm, käsittelyä kuin perinteisten ähm, välineiden. Tämä on ESMAN äh, kanta ICO, joukkorahoitukseen liittyen. Minä olen jo kommentoinut sitä, mikä olisi paras tapa valvoa sitä kansallisella tai eurooppalaisella tasolla. More generally, uh, I would say... Yleisemmällä tasolla voisin sanoa, että tällä hetkellä selkeästi odotetaan sitä, aloitetaanko näiden toimintojen sääntely vai Otetaanko tässä pikemminkin tällainen erittelevä lähestymistapa? Tähän asti on, on pikemminkin ollut se mm, taipumus, että voimme antaa näiden alueiden eh, ja innovaation kehittyä näillä alueilla, kunhan me, meillä on riittävästi tietoa kuluttajille ja kunhan selkeästi vältetään siirtyminen säännöllisille aloilla, mutta, mutta tämä nyt ei kuitenkaan toimi ihan niin kuin on odotettu. Myös joukkorahoituspuolella me tiedämme yhä useammista pankkeista, joissa asiakkaat ei, tai jossa asiakkaat eivät ole olleet riittävän luotettavia, jotka ovat perustaneet näitä alustoja ja sitten on rakennettu ra- ra- maksu Äh, rakenteita äh, joukkorahoitusalustoja varten. Kyllä tässä mä nämä linkit ovat aika tiiviitä. Joskus tässä nousee myös kuluttajasuojaongelmia. Aivan suoraan sanottuna en ole seurannut tätä kovin läheltä, mutta kyllä uskon, että meidän on tätä eritel, eri, erillään pitämissä lähestymistapaa vielä tarkasteltava. Uskon, että se on nyt kyllä jo ohitettu huomioiden viimeisimmät tapahtumat, joten varmaankin meidän on harkittava lisää sääntelyä Euroopan tasolla. We are not actually voting. tomorrow we have the consideration. Kiitoksia. Me emme itse asiassa äänestä. Huomenna tarkastelemme tarkistuksia, emme siis äänestä. Meillä on enemmän aikaa harkita. Pervanche Merci beaucoup. Paljon kiitoksia. Pahoittelen, että tulin äh, myöhemmin paikalle, hyvät johtajat, mutta Minulla on teille kaikille kysymyksiä. Olisin halunnut äh, käyttää puheenvuoron kolme asiaa koskien. Ensimmäinen on sellainen, äh, josta on jo paljon keskusteltu, rahanpesu. Te olette kaikki tyytyneet komission kantaa siihen, että pankkiviranomainen on parhaassa roolissa tässä. Minun kysymykseni teille kaikille kolmelle on se, ettekö näe tässä poliittista ongelmaa, että meillä olisi poliittinen pyrkimys saada sopimus rahanpesua koskien aikaan, eikä sen eh, sijaan pyrkiä toteuttamaan näitä uusia toimia liittyen rahanpesuun, ja eikä meillä mitään valvonnan lähestymiseen liittyen, mitä tulee ähm, valvontasresidesteihin tai hallintoon. Tämä ei juurikaan auttaisi lainkaan. Ja toinen kysymys, tämä liittyy stressitesteihin. Meillä on ollut väittelyä siitä, pitäisikö meidän soveltaa myöskin suhteellisuusperiaatetta tietyllä tavalla stressitesteihin ja merkittäviin toimijoihin onko teillä kokonaisnäkemys kentästä ja voitaisiinko tämä koko skenaario julkaista? tai näiden äh, skenaarioiden äh, tulokset. Ja mitä tulee sitten Brexitiin, me olemme havainneet äh, tämän ähm, investment firm kysymyksissä, eikä meillä ole tällainen tietyllä tavalla ongelma, jossa voisimme joutua punikuoren kuoren välein. Me olemme toisaalta, kun olemme MIFin luoneet, luoneet järjestelmän 80 prosenttisesti kolmatta maata, ja sitten meillä olisi mahdollisuus, että meillä oli tietyllä tavalla ei harmonisointia, mutta passi. Eikö me nyt olisi tarpeen luoda kolmas rahoitusmarkkinadirektiivi, jota on aloitettu, käyttää enemmän aikaa tähän. Ja minä on kysymys teille. Minä luin tämän teidän kirjanne hyvin tarkkaan ja meillä on ollut mahdollisuus kommentoida. Me huomaamme, että komissio tässä sanoi, että te olette sotkeneet mallin, joka meillä oli tämä täysi vastaavuusmalli, jota me olemme ehdottaneet tiettyjen segmenttien osalta, niin että meillä olisi tällaisia sektorikohtaisia ratkaisuja. Nyt me olemme todellakin puun ja kuoren välissä. Meillä ei ole tässä parasta mahdollista ratkaisua olemassa. Mitä voisimme tehdä tässä tilanteessa? Eikö meidän pitäisi ottaa hiukan enemmän aikaa, analysoida tilanne paremmin ja saada aikaan äh, kestävää lainsäädäntöä sen, sen sijaan, että tällaista tilkkutakkia rakentelemme äh, Mifidin kanssa. En nyt sano, että lainsäädäntö nyt on tilkkutakin laatimista, mutta te varmaan ymmärrätte, mitä tarkoitat Eikö olisi parempi, että meillä olisi kolmas rahoitusmarkkinadirektiivi tämän sijaan? Okay, uh, eh, on email you asked... AMLstä kysyitte, onko poliittisia riskejä siinä, että siirrytään eurooppalaiseen järjestelmään. Eh, eh, tietenkin vastaus on kyllä. Mehän olemme jo nähneet. CP on valittanut siitä, kuinka vaikeaa on täytäntöpanna eri sääntöjä ja kuitenkin heillä on paljon sääntelyä heidän kentällään ja olisi tässä alueita, jossa tarvitaan seurantaa koskien hyvin erilaista kansallista täytäntöönpanoa. Tietenkin tämä on suuri haaste. Minulle pointti on se, että varmaankin eh, nämä riskit on otettava, jonkun on otettava nämä, koska tarvitaan niin yhdennetty eurooppalainen vastaus joka tapauksessa. Tällä hetkellä meidän on tehtävä työtä sen lainsäädännön kanssa, jota meillä on. Sitten stressitesteistä. Ensinnäkin haluaisin selventää sen, että stressitesteissä on nyt 48 pankkia tähtäimessä. Rajat ylittävät laitokset ja suurimmat laitokset ovat luupin alla. Tässä on yksinkertaistustamisesta varmaankin hyötyä toisen tyyppisiä laitoksia ajatellen. Sitten tulosten julkistamisesta. No, olemme olleet hyvin positiivisia sen suhteen, että julkaisemme tuloksia. Uskomme, että markkinat ovat näin, tästä, tätä arvostaneet. Yritämme kuitenkin vielä tuloksen julkaistamisen jälkeen tänä vuonna esittää jotenkin pohdintoja, koska nythän on se ongelma, että julkaisemme tulokset, mutta sitten loppuinen valvontaan tulos on tarjolla vasta prosessin päättyessä muutama kuukausi myöhemmin. Ja tässä on aikamoinen odotusaika. Varmaankin on löydettävä ratkaisu, jolla tavalla voitaisiin nämä julkistamisajat yhdentää. Sitten ehdotamme puitteistoa, jolla harmonisoitaisiin vakavaraisuuskohtelua investointiyritysten kohdalla Euroopan tasolla. Tämä oli tulosta pitkästä pohdinnasta ja uskomme, että nämä puitteet, joita ehdotamme, ovat kunnolliset ja vahvat ja parantavat pirstoutunutta kansallista nykyistä tilannetta, joten varmasti tähän suuntaan tulemme kehitystä tukemaan. So firstly on the, um, on the issue and the... Uh, Ensinnäkin tästä AML-asiasta. Hyvistäkin syistä tämä on nyt aivan asialistamme huipulla ja se on uusin näkyvä elementti tässä hyvin enemmänkin yle, isemmästä kysymyksestä Euroopassa, nimittäin valvonta ja täytäntöönpano. Meillä on paljon säännöksiä kansallisesti että Euroopan tasolla, mutta me emme riittävän huolella varmista valvontaa ja täytäntöönpanoa. Ja tämä näkyy nyt rahanpesun torjunnassa, mutta se on yleisemminkin totta. Ja olen täysin samaa mieltä kanssanne, että on hyvä juttu, jos ratkaistaan rahanpesun torjunta, mutta tässä on kyse yleisemmästä ongelmasta. Meidän on varmistettava parempi valvonta ja e, eurooppalaisten valvontaviranomaisten rooli valvonnan konvergenssissa on perustavanlaatuinen. Meidän on edistyttävä siinä. Kolleganikin ovat maininneet tämän. Kyse on myös resursseista, koska joka kerta Euroopan tasolla e, laadimme mandaateja ja annamme tehtäviä ja toimivaltuuksia Euroopan valvontaviranomaisille myös. Jos emme anna niille tarpeeksi resursseja, niin sitten huijaamme itseämme. Katsokaapa tätä kestävyyskysymystä, joka mainittiin täällä nyt useampaan otteeseen. Pitkä lista tehtäviä, toimintasuunnitelmia ja niin poispäin, mutta tähän mennessä emme ole saaneet resursseja. Joten miten meidän on tarkoitus toteuttaa tätä? Joten kyllä vakavasti otettavuudesta on kyse ja on kiinnitettävä huomiota valvontaan ja täytäntöönpanoon. Stressitesteistä lyhyesti. On erittäin tärkeää, että meillä on jonkin verran joustavuutta siinä, miten määrittelemme pohjan stressitesteillä, koska jos katson esimerkiksi äh, vakuutusalaa, niin riskit ovat muuttuneet vuosien varrella ja stressitestityypin on sopeuduttava riskityyppiin. Kaksi vuotta sitten pääkysymys oli äh, alhainen korkotaso, eikä se ollut niin suuri ongelma suurille äh, yhtymille, ennemminkin pienille eh, ja keskisuurille, jos ne kaatuvat kollektiivisesti, niin sitten on vakausongelma. Joten meidän on katsottava pidemmälle kuin suuria pankkiyhtymiä, eh, vakuutusyhtymiä. Nyt me teemme stressitistin 42 suuren eh, vakuutusyrityksen kanssa, koska katsomme ennemminkin tuottoja ja luonnonkatastrofeja. Meillä täytyy olla vähän joustavuutta. Julkaiseminen on tärkeää. Meillä täytyy olla enemmän avoimuutta. Valitettavasti vakuutus- ja eläke alalla meillä ei ole samaa mandaattia kuin pankkiviranomaisille, emme voi vaatia julkaisua. Tänä vuonna pyydymme, että stressitestin osallistujat julkaisevat tuloksensa, mutta emme voi pakottaa siihen. Meillä ei ole toimivaltuuksia, kun valvontaviranomaisten toimivaltuuksia uudistetaan. Olisi tärkeää, että saisimme tämän valtuuden, kuten pankkiviranomainenkin on saanut. To add regarding... Aivan lyhyesti haluaisin lisätä liittyen eh, investointiyrityksiin ja ehm, rahoitusmarkkinadirektiiviin ja rahoitusmarkkina-asetukseen. Eh, me olemme varapuheenjohtaja Dombrovskisille eh, sekä kauppaan ja jälkimarkkinoilla liittyen kirjoittaneen MIFIDin tiimoilta. Ja yksi seikka on se, että se tapa, jolla MIFID tällä hetkellä toimii, ehm, on jotakin, missä ei otettu mahdollisuutta eh, huomioon sille, että meillä saattaisi naapurissa olla suuri toimiva likvidimarkkina. Meidän täytyisi eh, varmistua, että toimme tällä suurella likvidillä markkinalla toteutetaan samalla eh, saman periaatteen kuin Euroopan unionissa. Jos te tarkat- katsotte tätä miiriä, sitten kolmansien maiden tilanne on määritelty riittävällä tavalla, mutta tässä yhteydessä ei. Ja tämä johtuu siitä, että suurin osa näistä asioista on tehty kansallisella tasolla. Se aiheuttaa hyvin paljon variaatioita ja riskiä sille, että että tasapuolinen toiminta ympäristö Euroopan unionin läpi ei toteudu. Ja tietenkään nyt ei ole minun roolini päättää kansalainsäätäjänä teidän agendaan tai komission toimia. Te olette aivan oikeassa. Tämä on vain nopea korjaustoimenpide. Tässä äh, tarvitsisimme laajemman joukon toimia, jotta saisimme järjestelmän todella toimimaan. Mr. Wolf for the cash Thank. Herra Wolf. Thank you, gentlemen. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia näistä kommenteista koskien monia asioita. Minulla on vain minuutin aikaa, joten menen näihin käytännön asioihin. Tai joudun harpamaan nämä uusit cmi mifid asiat, mutta menen tähän Brexit-kysymykseen. Maaliskuussa sovittiin siirtymäajasta sen jälkeen, kun ensi vuoden maaliskuussa brittit irtoavat ja rahoitussääntöjä sävelletään UKssa vuoteen 2020 asti. Checker-suunnitelman mukaan voitteko todeta, että tämän myötä UK yrityksillä on edelleen tämä toimintalupa vuoden 2020, vuoteen 2020 asti ja, ja että näiden yritysten on odotettava kaikkia niitä sääntöjä, jotka tässä valiokunnassa ja parlamentissa hyväksytään. Tämä on varmaan aivan se, aika selvä asia. Sitten toinen asia on nyt Barnier ja Tusk ovat todenneet, että he, tällainen Kanada plus plus plus olisi nyt pöydällä Brittejä varten. Oletteko tietoisia tällaisesta äh, samalla, että siinä olisi samanlaiset siirtymä säännökset, niin, että vuotta 2020 toimiluvat olisivat voimassa vai eikö tämä ole vielä selvä. Ja lopuksi minun käsittääkseni markkinointi ja liikkeelle kaikki maailmaa olisivat kiitollisia siitä, että rauhallisesti järkevästi ymmärtäisitte sen, miten voimme jatkaa liiketoimintaa tämän jälkeen, erityisesti äh, tämän yhteisymmärrysten jälkeen. Äh, toki näistä asioista on pidetty kiinni tähänkin asti mikä, äh, jos sopimusta ei ole, ja kun ymmärretään, että sääntely Briteissä on jo samanlaista kuin täällä, onko niin, että jos sopimusta ei ole, niin varsin nopeasti voitaisiin päästä tällaisen yhteisymmärrysmuistioon markkinoilla. Se vähän vaikuttaisi olevan teidän kanteen mukaista. Which is the, uh... Viimeinen asia ensin, nimittäin nämä yhteistyöpöytäkirjat, joita meillä on monien kolmansien maiden kanssa. Keskustelimme tästä jo aikaisemmin kuulemisen aikana. Ja kuten ymmärrätte, äh, kollegani Gabrielilla ja Andrealla on sama näkemys siitä, että meillä pitäisi olla nuo käytössä ensi vuoden maaliskuuhun mennessä. Ja meidän pitäisi jo sisäisesti määritellä kantamme EU 27 näiden yhteistyöpöytäkirjojen sisällöstä ja ottaen eh, neuvottelujen tulokset huomioon. Ojennamme kätemme yhdistyneen kuningaskunnan kollegoille, mutta kuten Andrea sanoi, aikataulu on hyvin tiukka, koska jos haluamme saada nämä yhteistyöpöytäkirjat, niin markkinaa osapuolilla pitää olla tuo tieto riittävän ajoissa. Erosopimuksen tulkinta, minä en ehkä ole paras sitä arvioimaan, emme käytä aikaamme eh, näiden ehdotusten yksityiskohtaiseen tarkkailuun, joten en kommentoi sitä ymmärtääkseni. Tilanne on se, että jos tulee siirtymävaiheen eh, menettely, niin silloin se pitäisi eh, olla käytössä koko EU:ssa, mutta sillä on vaikutuksia hallinnointiin. Minä en ole kuitenkaan paras kommentoimaan näitä ehdotuksia eikä, enkä laajempaa poliittista neuvottelua. No, siirtymävaihe on aivan selvä. Tämä on teksti, joka on julkinen. Siitä yhdistynyt kuningaskunta ja Euroopan unioni on sopinut. Sinä ei ole mitään erityistä. Me kaikki toivomme, että neuvottelujen viime vaiheet saadaan päätökseen niin, että voimme siirtyä tähän siirtymävaiheeseen. Se on erittäin tärkeä. Mutta nyt riippuu yhdistyneen kuningaskunnan hallituksesta, että se selvittää nämä viimeiset avoimet kysymykset. Olemme luottavaisia sen suhteen, että se tulee onnistumaan periaatteidemme mukaisesti. No niin, voimme päättää tähän ja haluaisin kiittää Steven Majoria, äh, Andrea ja Enria ja Gabriel Bernardinoa. Tämä on ollut erittäin mielenkiintoinen vuoropuhelu. Äh, odotamme hyvää yhteistyötä kanssanne. Me olemme tunnistaneet joitakin kysymyksiä, joita on työstettävä, ja vuoropuhelu kansanne on erittäin tärkeää tätä varten. Kiitoksia. Nyt voimme mennä seuraavaan kohtaan. Annan puheenvuoron varapuheenjohtaja Peter Simonille, ja sitä ennen haluan sanoa, että äänestys euroalueen talouspolitiikasta, joka oli tarkoitettu huomiselle, niin sitä lykätään. Kiitoksia. Äh, ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Äh, no niin, hyvät kollegat, me käsittelemme nyt esityslistan kohtia kahdeksan ja äh, seitsemän, äh, nimittäin kollektiivisten sijoitusrahastojen rajat ylittävä markkinointi ja rajat ylittävän kollektiivisen sijoitusrahastojen markkinoinnin helpottaminen. Kummassakin mietinnössä Wolf Klintz on esittelijä ja annankin hänelle heti puheenvuoron, Wolf. Kiitoksia eh, puheenjohtaja. Minä aion käsitellä sekä asetusta että direktiiviä yhdessä. Komissio on tässä tehnyt ehdotuksen, jonka tarkoituksena on syventää pääomamarkkinaunionia ja viedä sitä eteenpäin. Eh, nimittäin sijoitusrahastojen rajat ylittävää välittämistä olisi laajennettava. Ja tässä nämä kaksi IMF ja UKITS direktiiviä kahta asetusta olisi muutettava. Neuvosto on tässä jo nimittäin siis EUVK ja EUSEF-asetukset. Neuvosto on tässä tehnyt jo paljon muutosehdotuksia, jotka eh, saavat laajalti tukeni, jotta kolmikantaneuvotteluja voitaisiin nopeuttaa. Meillä ei ole enää niin paljon aikaa eh, kauden eh, loppuun asti. Olen niissä kohdin, jossa olen neuvoston kanssa samaa mieltä, välttänyt tarkistusten tekemistä ja todellakin siis noudattanut neuvoston ehdotusta. Jos on esimerkiksi kyse siitä, että jäsenvaltioiden ei tulevaisuudessa enää tarvitse vaatia fyysistä läsnäoloa rahastoilta, jotka äh, markkinoivat siellä, niin siinä olen samaa mieltä. Sitten minulla on kantoja, jossa en ole täysin neuvoston enkä komission kannalla, vaan jossain siltä väliltä, ja ne haluaisin lyhyesti äh, esitellä. Ensimmäinen äh, tällainen asia on ennakkomarkkinointi. Kun on kyse ennakkomarkkinoinnin määrittelemästä ja sen ehdoista, niin minulla on seuraavanlainen ehdotus. Minun mielestäni sijoitusrahastojen pitäisi ilman esteitä harjoittaa ennakkomarkkinointia niin kauan kuin on kyse vaihtoehtoista sijoitusrahastoista, joita ei ole vielä rekisteröity tai luvanvaraistettu maassa. Tämä tarkoittaa established englanniksi. Minä olen mietinnön laatinut myös englanniksi ja tämä englanninkielinen versio mietinnöstä on mielestäni suuntaviiva, koska olen huomannut, että tässä saksalaisessa käännöksessä jotkut kohdat eivät nyt ole ihan tarpeeksi selkeitä ja siksipä niin minä nyt käytän pohjana tätä englanninkielistä versiosta. Byrokraattiset esteet ennakkomarkkinoilta on poistettava, jotta voidaan varmistaa, että tarjoajat voivat ilman suurta ponnistelua testata sijoittajien kiinnostusta ja tällaisella ping-pong-toiminnalla sopeuttaa tuotteitaan sijoittajiin ennen kuin ne lopullisesti rekisteröidään ja niillä annetaan lupa. Tietenkin meillä on varmistettava, että se on neuvoston kanssa samaa mieltä, että ennakkomarkkinointia ei käytetä markkinointisääntöjen kiertämiseen. Eli eh, kannatan tässä neuvoston muotoilua, jossa sanotaan, että pitäisi olla tällainen 18 kuukauden määräaika, jolloin eh, jos eh, osto ennakkomarkkinoinnin jälkeen on mahdollista vain, jos mark- markkinointiehdot täyttyvät. Ennakkomarkkinointi on myös dokumentoitava ja pyynnöstä toimitettava toimivaltaisille viranomaisille. Toinen asia liittyy äh, takaisin ostotarjouksiin. Jos halutaan markkinointi lopettaa jäsenvaltioissa, niin neuvosto ja komissio ovat yrittäneet varsin summittaisia sääntöjä ottaa käyttöön, minkä kokoisella sijoitusyrityksellä tämä on mahdollista, jos niin ja niin monta prosenttia sijoittajista ei enää osallistu tai enää halua osallistua aktiivisesti tai niin ja niin monta prosenttia koko sijoitusrahastosta ei enää ole edustettuna maassa, niin sitten on mm, mahdollista toimia näin. Minun mielestäni tämä on hyvin hankalaa. Minusta investointirahastoja ei pidä velvoittaa to, harjoittaa markkinointia, jos se ei ole eh, sijoitusyrityksen kannalta enää taloudellisesti järkevää. On kuitenkin varmistettava, että sijoittajia suojellaan silloinkin, kun ö, sijoitusrahasto lopettaa markkinoinnin. Siksipä ehdotan, että sijoitusrahastojen on riippumatta koostaan lopetet, voitava lopettaa markkinointi, mutta jokaiselle sijoittajille on tehtävä takaisinostotarjous. Jos nämä sijoittajat päättävät jatkaa sijoituksia, niin silloin rahoituksen on jatkettava tiedonanto- ja raportointivaatimuksia ja toimivaltaisen viranomaisen on voitava jatkaa valvontatehtäviä. Ja kolmas asia liittyy palkkioihin. Tässä komissio ja neuvosto ovat tehneet hyvää valmistelutyötä avoimuuden lisäämiseksi. Minä olen ainoastaan ehdottanut tarkistuksia, joiden äh, tarkoituksena on varmistaa, että palkkioita vaaditaan vain silloin, kun valvonta äh, tehtäviä tarvitaan äh, legitiimejä ja silloin näiden palkkioiden on oltava yhdenmukaisia niiden todellisten kustannuksien kanssa, jotka valvontaviranomaisille koituvat. Ja sitten lopuksi tästä puhuimme jo valvontaviranomaisten puheenjohtajien kanssa huomautus Pripseestä ja rahamarkkinarahastoista. Mm, on sanottu, että olisi ehkä järkevää, kun puhutaan sijoitus palveluyritysten rajat ylittävästä toiminnasta, eh, käsitellä PRIPS-kittiä, eli tätä avaintietoasiakirjaa. Eh, se ei ole kuitenkaan tämän mietinnön tavoite. Siksipä ehdotan, että keskustelemme tästä varjoesittelijöiden kanssa ja kuulemme komissiota, otamme yhteyttä neuvostoon. Olemme kaikki sitä mieltä, että tämä aihe UKITSKID versus PRIPSKID, joka on ongelmallinen nyt, koska UKITSKID päättyy ja ala ei ole vielä oikein täysin tyytyväinen tähän Rips eh, kittiin eh, Se ei vielä täysin korvaa UKITS-kittiä. Eli jos olemme siis sitä mieltä, että on järkevää käsitellä tätä aihetta mm, tässä mietinnössä, niin teen sen mielelläni. Halusin kuitenkin olla varma, ettei synny eh, mm, haittaa aikataulullisesti niin, että päädymme myöhemmin sellaiseen ongelmatilanteeseen, että me saa asiaa päätökseen kolmikantaneuvotteluissa vielä tällä kaudella. Kiitoksia Rolf EPPstä. Varjoesittelijä Alan Lamassur. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin onnitella kollega Klintsiä erittäin hyvästä työstä meille. Tämä on erittäin hyvä pohja työnteolle Tätä ehkä voidaan vähän vielä täydentää tai mahdollisesti tarkistaa. Lyhyesti haluaisin mainita muutaman asian. Me periaatteessa emme vastuusta sitä, että tämä ennakkomarkkinointi, että sitä laajennettaisiin olemassa oleviin rahastoihin – en tiedä, haluaisitteko kertoa vielä. Niin, jos ne haluavat antaa tietoja eh, pyrkimyksistä ja aikomuksistaan avautua muita maita varten. Tämän tekstin tarkoitushan on kehittää rajat ylittäviä sijoituksia. Eh, me pyrimme rohkaisemaan niitä ja kaikki, mikä tähän johtaa, niin se olisi huomioitava eh, olimme aivan yhtä mieltä siitä, että rajoitettaisiin ennakkomarkkinointia ammattimaisiin sijoittajiin niin, että ei oteta mukaan näitä yksityissijoittajia ja uusitsa asiaa. Sitten, eh, sitten tästä ilmoitusten peruuttamisesta esittelijän ehdotus on niin sofistikoitunut, että tarvitsen hieman lisäaikaa, että ymmärtäisin sen kunnolla. Ehkä voin keskustella hänen kanssaan. Periaatteessa emme tätä vastusta, mutta haluaisimme paremmin ymmärtää tämän asian joka koskee tätä markkinoiden lopettamista. Sitten tämä periaate, jolla voitaisiin puu, luopua sitä pakko, velvoitteesta, että olisi fyysinen tila tässä toisessa jäsenvaltiossa. Tämähän on periaatteessa houkutteleva ajatus, mutta on katsottava, mitä seurauksia tässä on verotuksellisesti, koska kun muita asioita olemme tarkastelleet tässä valiokunnassa, että tästä vielä keskustelemme mietinnön puitteissa, joka on tämä CCCTB mietinnön esittelijä, niin olemme havainneet, että tärkein syy sille, miksi tietyt monikansalliset kolmansien maiden yhtiöt eivät voineet tulla verotetuksiin Euroopan unionin maassa, oli se, että että niillä ei ollut fyysistä toimipistettä siellä, joten meidän on varmistettava, että me helpota sellaista toim- toimintaa, jolla verot karkaavat käsistämme. Toki tämä me- mekanismi koskee yksinkertaistamista. Kuten esittelin, minäkin halusin todeta, että vaikka tämä nyt ei olekaan varsinaisesti tämän tekstin aihe, niin jos tässä voisimme hyödyntää tilaisuutta ja, ja ratkaista saman tien tämän brics Kid-ongelman, josta olemme pitkällisesti keskustelleet valvontaviranomaisten jotenkin kanssa tässä juuri äsken, niin, niin se oli oikein hyvä. Kiitoksia. Dank, Alain Lamassur, für... Paljon kiitoksia Alain Lamassur, SNDstä, Madi Delvaux. President. <laughs> so I, I uh, would... Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin todeta, että otamme komission aloitteen tyytyväisenä vastaan. Tarkoituksena on helpottaa rajat ylittävyyttä ja antaa mahdollisuuksia, enemmän mahdollisuuksia investoijille. Toivottavasti tämä tulee poistamaan eroavaisuuksia jäsenmaiden väliltä. Eräillä on hyvin kehittyneet markkinat tällä hetkellä ja toisilla taas hyvin vähän rahastoja saatavilla. Haluaisin Wolf Klintsiä esittelijänä kiittää. Ymmärtääkseni te otatte huomioon monia komission tekemiä muutoksia siksi, että olette samaa mieltä ja siksi, että haluatte edetä nopeasti asian parissa. Ja tällainen menettelytapa on hyvä. Mitä sitten tulee eri kysymyksiin? Minun täytyy tunnustaa, että minä en ole täysin vielä mieltäni päättänyt. Ennakkomarkkinointi on luonnollisesti vaikeasti määriteltävissä oleva käsite ja ei ole selvää, tarvitsemmeko me kaikkia näitä komission ehtoja vai pitäisikö niistä poistaa ainakin osa. On aivan selvää, että meidän täytyy rajoittaa tätä aikaa ehkäpä 18 kuukautta olisi soveltuva jakso. Mitä tulee sitten ilmoituksiin, meidän täytyy löytää tasapaino, sillä suoraan sanottuna, jos me teemme asiasta liian vaikeaa, liian vaikeaa poistua markkinoilta, tämä ei rohkaise markkinoille lähtemistä. Me haluamme kuitenkin eläväiset markkinat ja tästä markkinoilta poistumisen ilmoituksesta ei tulisi tehdä liian vaikeaa. Meidän pitää luonnollisesti myöskin investoijia suojella ja varmistaa, että he saavat riittävää tietoa. Sitten minulla on kysymys, mikä on tämän denotifiaatio ilmoituksen markkinoilta poistumisilmoituksen perusta, jos sen antaja joutuu yhä sen jälkeenkin maksamaan maksuja. Tämä yhteys maksuihin on vaikea käsittää minulle. Ja sitten toinen kysymys, kuka kontrolloi kansallisia viranomaisia ja sitä, vastaavatko nämä maksut tarvittavaa valvontaponnistusta. Sitten avoimuuteen liittyen meillä on komission ehdotus luoda interaktiivinen väline ESMalle ja neuvosto linkkiä esittää eri verkkosivuille. Minä en tiedä, mikä tässä on paras väline sille, että saamme mahdollisimman kattavan tiedon avoimella tavalla. Meidän täytyy tarkastella. Pripsiin liittyen uskoakseni esittelijän ehdotus tarkastella sitä, onko joitakin poikkeuksia tähän käyttöön. Minä olisin näillä samoilla linjoilla. Viimeinen asia, tämä liittyy maaloitteisen yhteydenottoon. Haluaisin lisää tietoa tämän laajuudesta, tämän käänteisen yhteydenoton. Minä odotan nyt mielenkiinnolla yhteistyötä ja pyrin auttamaan esittelijä kaikin tavoin, että voisin nopeammin edetä tässä asiassa. Kiitoksia. Kiitoksia Mari ja seuraavaksi ja Ashley Fox. Kiitoksia puheenjohtaja varjoesittelijämme Said Kamal lähettää pahoitteluun. sehän on pyytänyt, että minä luen hänen lausuntonsa. ECR on samaa mieltä komission tarkoituksen kanssa modernisoida UKIT ja EFD. On uskomatonta, että vain 17 prosenttia UKITsista ja vain 3 prosenttia ja se on rekisteröity myytäväksi useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa. Joten täytyy kannustaa rajat ylittävään markkinointiin. ECR tukee sitä, että rahastonhoitajien kustannuksia vähennetään ja että lisätään sijoitusrahastojen rajat ylittävää markkinointia, eh, tarjonnan monipuolistaminen antaa kuluttajille enemmän valinnanvaraa. Kuitenkin parempi tasapaino voidaan saada aikaan enemmän eh, turvatakuita, jotta sijoittajat, jotka eh, ovat riippuvaisia kotimaisesta agentista, voivat jatkossakin niin toimia. Me uskomme, että tämä neuvoston yleinen lähestymistapa tekee useita teknisiä muutoksia, joita meidän pitäisi tukea. Kuten esittelijä, me myös haluamme, että näistä ehdotuksista päästään yhteisymmärrykseen ennen kauden päättymistä. On aivan selvää, että että ilmoitusprosessin standardisointia tarvitaan, samoin kuin muissa pääomamarkkinaunioni asioissa, joita työstämme. Myös selvää ja päivitettyä tietoa tarvitaan sekä sijoittajille että vastuuviranomaisille. Erittäin tärkeää on se, että ehkäistään jäsenvaltioita vaatimasta fyysistä läsnäoloa. Alueella on sellaista rahoista, jotka aiotaan markkinoida siellä. Olemme esittelijän ja neuvoston kanssa samaa mieltä siitä, että tätä pitää tukea. Sitten kun on kyse ennakkomarkkinoista, voimme hyväksyä aspekteja komission ehdotuksesta, aspekteja neuvoston yleistä lähestymistavasta ja myöskin esittelijän mietinnöstä. Joten yritämme tehdä yhteenvedon näistä. Sitten markkinoinnin lopettaminen. Voimme tukea ehdotettuja ehdotuksia, mutta kansalliset viranomaiset eivät voi vaatia palkkioita, kun markkinointi on lopetettu. Lisäksi haluamme yhdenmukaista päivämääriä, jotta voimme varmistaa, että kaikki noudattaa selvää täytäntöönpanoprosessia. Puheenjohtaja Saite kovasti odottaa yhteistyötä esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa tulevina kuukausina. Kiitoksia. Dank, Ashley. Paljon kiitoksia Ashley ja sitten vihreistä Sven Giegold. I will be very brief ah. for giving me the floor. puheenjohtaja, kiitoksia puheenvuorosta. Ensinnäkin suuret kiitokset Wolf Klintsille tästä luonnoksesta. Olemme yhtä mieltä menettelyllisestä prosessista niin, että otetaan jo mukaan joitakin asioita neuvoston keskustelusta mukaan niin, että meillä olisi mahdollisuuksia päästä sopimukseen mahdollisimman nopeasti minä en ole vielä yksityiskohtaisesti työstänyt tätä asiaa, joten olen vastaavassa tilanteessa kuin sinäkin ja katson tätä vielä tarkemmin. It was not translated, Chen. No, ei, sitä, ei sitä tulkattu, ei hätää puheenjohtaja. Puheenjohtajalla oli jäänyt mikrofoni auki. No ei mitään hävytöntä tullut sanottua. Mm, But our first impression... No ensimmäinen vaikutelmamme siis nyt kun katsomme tätä äh, mietintöä, niin tässähän oikeastaan mennään yhteen suuntaan. Toisin sanoen heikennetään sijoittajasuojaa ehdotuksia komissiolta eikä vahvisteta muita Mm, säännöksiä. Me olemme aina avoimia suhteellisuudelle, mutta en näe tätä toistaiseksi tasapainoisena lähestymistapana parlamentin puolelta. Kyllä parlamentin pitäisi puolustaa ja sijoittajan suojaa. Tästähän oli sopineita muissakin asioissa aikaisemmin siltä pohjalta, että loppujen lopuksi päästäisiin pääomamarkkinaunioniin ilman vahvoja säännöksiä kaikissa jäsenvaltioissa. Tällä alalla emme voi yhdentää markkinoita markkinoita niin kuin haluaisimme, niin että voitaisiin lisätä reilua kilpailua ja lisätä valinnanvapautta kuluttajille. En ole kuitenkaan nähnyt vielä, että näissä ehdotuksissa olisi mitään vahvoja säännöksiä, joilla vahvistettaisiin sijoittajan suojaa. Sen sijaan täällä oli useitakin asioita, kokonainen luettelo alueita, joita olemme kuulleet tarjoaa valtapuolelta markkinoilta, joten kyllä varmasti vielä katsomme tätä niin, että voisimme saada parlamentin lähestymistavan parempaan tasapainoon. Mutta kuten aikaisemminkin, odotamme hyvää yhteistyötä esittelijän ja kaikkien muidenkin kanssa täällä. Vielen Dank. Äh, Paljon kiitoksia Sven Sanoin saksaksi äsken vain, että vihreistä McCarthy ei ole paikalla, mutta minulla on kaksi pyyntöä jo eh, menettelyssä ilman puhujalistaa. Eh, niin, halusin vain sanoa, että Guesta, ei vihreistä. Niin, meillä ei nyt ole mitään tekemistä Irlannin itsenäisyysliikkeen kanssa. Tämän halusin vielä tässä. Sitten ensimmäisenä listalla on Pervaus Beres. Ähm, merci. Paljon kiitoksia. Minä en tiedä, onko komission edustaja täällä paikalla, äh, jotta voitte, voisi käyttää PRIPSin liittyvän puheenvuoron sille esittelijänä tässä asiassa. Minä olen täysin tietoinen siitä, että meillä on nyt äh, ajankohtaisia tapahtumia käynnissä, enkä haluaisi, että me kaikki suuntiin ryntäilemme, vaan että meillä olisi yhtenäinen lähestymistapa niin että voisimme ratkaista ongelman siinä, missä se piilee ähm, ilman, että äh, tämä haurastaa meitä tai äh, lainsäädäntöön turvaudumme. Olen kuullut sanottamaan, että PRIPS on äh, tullut myöhään, joten sitä pitää muokata. No, minä tiedän kyllä mikä on yhteissijoitusyritysten ositsien ratkaisu. Tässähän ei yksi ratkaisu kaikille sovellu, mutta meillä pitäisi olla sellaisia välineitä, jotka tekevät vertailtavalla mahdollis- tavalla mahdolliseksi eh, toimia. Näinhän parlamentti halusi. Meidän pitäisi tätä tarkastella tarkkaan, eikä pyrkiä hyötymään asiasta liian helposti. Ja äh, nielaista nyt kaikkia näitä äh, yhteisyrityssektorin argumentteja. äh, sisältää tärkeitä elementtejä. Jos me toimeenpanemme sen kokonaisuudessaan, jos komissio näin tekee, myöskin sosiaaliset ja ympäristölliset asiat huomioon ottaen, mutta tämä siis koskee koko tätä suurta taksonomiaa. Sitten minä olen nähnyt esittelijän tekstissä tiettyjä ehdotuksia, jotka tähtävät siihen, että Esman roolia pienennettäisiin. Minä haluaisin hiukan kuulla hänen arviointiaan tästä ehdotuksesta. Ja sitten kolmas huomiosarjani liittyy rajat toiminnan seuraamuksiin pääomaunionissa. Kaikki haluavat tälle linjalle, mutta meillä on nyt kaksi turvatointa, jotka ovat tarpeen. Mielestäni ensinnäkin, kuten Alain Lamassur tuolla toi esiin, se, että jos läsnäolo, pakon purkaminen vaikuttaa verotukseen, tämä on ongelma. Ja sitten toinen asia, tämä koskettaa vakuutuksia. Me olemme tätä jo toisaalta toisessa paketissa ratkomassa, mutta meidän pitäisi pyrkiä välttämään ongelman syntymistä sen sijaan, että ratkaisemisen. Me olemme nähneet vakuutusalalla, että rajat ylittävä jakelutoiminta saattaa aiheuttaa katastrofeihin, sillä Meillä on yrityksiä, postilaatikkoyrityksiä, jotka sijaitsevat yhdessä maassa ja sitten ne tarjoavat tuotettaan, rahoitustuotettaan jossakin toisessa jäsenmaassa ottamatta lainkaan huomioon suojapuettistoa sellaisena kuin se tuossa toisessa maassa toteutuu. Haluaisin tarkastella tätä lähemmin. Ja meidän pitäisi tässä yhteydessä myöskin ottaa oppia siitä, mitä tapahtui vakuutussektorilla. Tämä on epäilyksettä ensimmäisiä sektoreita, joissa tuotteiden rajat ylittävä tarjoaminen on ollut aktiivisempaa. Kiitoksia, Pervenche Peres. Ja nyt minulla on vielä kollega Hais tässä listallani. Um, Kiitoksia, vara puheenjohtaja. Haluaisin onnitella Wolfia, Wolfia hänen mietinnöstään ja muutama kommentti. Olen samaa mieltä kollegojen kanssa siitä, että tässä on kyse siitä, että yritetään laajentaa pääomamarkkinaunionia ja tehdä sitä parempia. Tämä rajat ylittävä elementti, huolimatta siitä, mitä Pervans sanoi, siitä, mitä on opittava vakuutusalalta, laajempi, syvempi, monipuolisempi markkina on asia, jota meidän kaikkien pitää yrittää saavuttaa. Meidän on haluamme parantaa pääomamarkkinaunionin ympäristöä. Ja meidän on myös vähennettävä eroja jäsenvaltioiden välillä. Näin pystymme tekemään johdonmukaisesti tämän ehdotuksen avulla. Olen samaa mieltä EPP-esittelijän kanssa ja Alan Lamassurin kanssa siitä, mitä hän sanoi PRIPS-asiasta ja KID-asiasta avaintietoasiakirjasta oltaisinko ehkä puoluerajat ylittävästi sitä mieltä, että voisimmeko käsitellä tätä asiaa tässä mietinnössä. Jos katsotaan tätä sijoittajaa, tietoasiakirjojen tarkoitusta, niin kyse on siitä, että ne ovat moni, eivät ole monimutkaisia, ne ovat kuluttajaystävällisiä ja hyödyllisiä, mutta jos on kaksi kitsiä, jotka, avaintietoasiakirjaa, jotka eivät ole johdonmukaisia keskenään, niin se ei ole kuluttajaystävällistä eikä se ole vähittäisijoittajien kannalta hyvä asia. Joten ehkäpä tässä mietinnössä asia voidaan tarkastella uudelleen. Tiedän, että poikkeuksen jatkaminen olisi yksi mahdollinen ratkaisu. Ja sanon tämän myös mm, valvontaviranomaisten näkökulmasta. Ne ovat kirjoittaneet komissiolle ja varoittavat tästä ähm, erosta, joka vuoden 2020 lähteen on. Haluaisin kuulla komission näkökulman. Valvontaviranomaisilla on tärkeä rooli, jos he ovat nähneet tämän ongelman, tämän epäjohdonmukaisuuden äh, kahden avaintietoasiakirjan välillä, niin kyllä meidän on se huomioitava. Mutta esittelijä, varjoesittelijät asiantuntemuksellaan voivat varmaan ratkaista tämän ongelman. Jos pystyisimme tämän ongelman rajat ylittävästi ratkaisemaan, niin se olisi kyllä hyvä työ. Syömeistä kiitokset Brian ja sitten kollega Pervans Peresin ja Brianin ehdot johtamana haluaisin antaa nyt komissiolle puheenvuoron. Täällä on Sven Gentner, yksikön päällikkö. Olkaa hyvä. Danke, Vorsitzender. Thank you very much. Kiitoksia. Jos sopii lyhyesti, haluaisin puhua tästä rajat jakelusta ja sitten PRIPSistä myös, koska siitä on useita kysymyksiä esitetty. Ensinnäkin olemme oikein tyytyväisiä tästä luonnoksesta ja rakentavasta hengestä, koska olemme yhtä mieltä siitä, että tämä on tärkeä asia ja sitä on syytä viedä eteenpäin. Siinä on oikein meillä on hyvä konteksti ja jos kaikki ovat mukana, olisi hyvä, että tämä asia saataisiin tällä kaudella valmiiksi, koska sillä se todella olisi merkittävä edistysaskel rajat ylittäville rahastoille. Meillä on täällä kuitenkin kaksi ongelmaa neuvoston teksti, se, jotka ovat erilaisia kuin komission teksti, ja siinä on tarkistuksia, jotka vaikuttavat saavan tukea täältä. Ensinnäkin ennakkomarkkinointi. Me pidämme tästä ennakkomarkkinoinnin ajatuksesta ja ehdotimme sitä alun perin itse, mutta olemme sitä mieltä, että on varottava niin, että emme avaa ovea niin, että kierretään tämä olemassa oleva toimilupajärjestelmä, että emme lue järjestelmää, joka olisi hämärämpi kuin nykyjärjestelmä. Haluamme, että markkinat toimivat paremmin, mutta haluamme myös avoimet, läpinäkyvät markkinat, markkinat, jonka kehitys on näkyvää ja haluamme tulevaisuudessakin voida tätä seurata. Tuemme ajatusta, mutta olisi ajanjakso, jossa ennakkomarkkinoiden jälkeen ei voitaisi seurata oikeastaan muuta kuin markkinointi tai ei mitään perustelta. Olemme huolestuneita siitä, että nykyisessä luonnoksessa ei ole mitään säädöksiä niin, että tämä varmistettaisiin, koska ei ole mitään raportointia, ei mitään avoimuutta, ei mitään tapaa, jolla valvoja itse asiassa ymmärtäisi tai voisi ymmärtää, mitä tapahtuu. Nämä pointit esitimme myös neuvostolle ja olemme sitä mieltä, että oli, voitaisiin helposti ja yksinkertaisesti ja aika halvastikin ottaa käyttöön velvoite, jonka mukaan kerran vuodessa tai kerran kuudessa kuukaudessa annettaisiin lyhyt tieto eh, muistio ja kerrottaisiin millaisia ennakkomarkkinointitoimia on toteutettu tietyssä rahastossa. Siihen ei tule mitään, se ei olisi siirretty mihinkään kustannuksiin eikä maksuihin, vaan se olisi ihan järkevää. Se on vähän niin kuin eh, nopeusrajoitus. Siitä pitää ottaa myös kamerakäyttöön, jos, jos siellä on vain nopeusrajoitus eikä mitään kameraa, niin ei, eipä tuolla nopeusrajoituksella sitten ole paljon merkitystä. Sitten toinen asian koskee ilmoituksen peruuttamista, denotifikaatiota. Uskomme, että esittelijän lähestymistapa mahdollistaisi sen, että hoitajat voisivat ilmoittaa asiasta vastaanottavalle markkinoille, mutta jos prosenttimäärä on merkittävä, joka vielä jää tuohon maahan, niin silloin meidän on oltava varovaisia. Ymmärrämme, että esittelijä yrittää rajoittaa negatiivisia vaikutuksia sijoittajille tällä omalla ehdotuksella, mutta olemme sitä mieltä, että jollakin tavalla tämä johtaa jo ristiriitaan. Yhtäältä haluamme antaa mahdollisuuden sille, että ilmoitus peruutetaan tietyillä ehdoilla, ja tästä on myös etuja, ei, kuulu, ei kustannuksia, ei raportointia, mutta me olemme kuitenkin vahvasti sitä mieltä, että tämä pitäisi olla mahdollista ainoastaan sellaisissa olosuhteissa ja, eh, ja sellaisten ehtojen alla, jossa on ainoastaan vain harvoja sijoittajia jäljellä kyseisessä maassa. On tärkeää äh, antaa mahdollisuus lähteä markkinoilta. Näin kannustetaan äh, tulemaan markkinoille äh, ensisijaisesti, mutta meidän on myös varmistettava, että, että sijoittajat tietävät, että mikäli sillä on merkittävää investointien kanta, niin ei pitäisi olla mahdollista voida peruuttaa ilmoitusta mielestämme tämä on edelleen hyvä idea, että meillä olisi tällainen järkevä kynnys ja ymmärrämme, että kynnyksen määritteleminen ei ole koskaan tarkkaa tiedettä, ei ole yhtä mieltä tästä esittelen kanssa, mutta kyllä jotakin olisi, pitä, olisi löydettävä niin, että kannustetaan toisaalta ja toimintaa ja samalla suojellaan sijoittajia. Sitten PRIPSistä tietenkin haluamme varmistaa vertailtavuuden. Tämähän oli meidän alkuperäinen tavoitteemme. Kaikki varmasti ovat siitä yhtä mieltä tässä salissa valvontaviranomaisilta ymmärsimme, että ne ovat jo aloittaneet työn ja haluavat eh, kohdennettuja muutoksia eh, tähän kakkostasolle BRIPSin alueelle niin, että BRIPS voisi olla helpommin täytäntöpantava ja eh, myös yhteissijoitusrahoitukselle. Tiedämme, että tässä on useita ongelmia, erityisesti näillä yhteissijoitusyrityksillä, usitseilla, mutta valvontaviranomaiset sanovat, että kyllä tämä asia voitaisiin aika nopeasti hoitaa niin, että ensi vuoden loppuun mennessä meillä todella voitaisiin so- soveltaa yhtä ainoa asiakirjaa kaikkiaan, kaikkiin tuotteisiin, jotka kuuluvat Pripsin katon alle. Meille, meille tämä olisi ihanteellinen tulos, koska sitten meillä olisi vertailukelpoiluus, jota kaikki haluamme, olisi avoimuus, jota kaikki haluamme, mutta lisäksi voisimme huolehtia monia, monista ongelmista, käsittääksemme ne muuten voisivat johtaa ongelmiin uusits rahastoissa. Ehdotamme siis, että että noudatamme tätä myös valvontaviranomaisten kannattavaa tietä niin, että tehdään rajoitettuja muutoksia tason kaksi ja sitten ensi vuoden loppuun mennessä olisi asiakirja, jota voitaisiin soveltaa kaikki, koko tähän markkina-alueeseen ja se olisi paras tulos myös sijoittajille. Kiitoksia. Dank, Herr Kiitoksia, herra Gentner. Ja sitten lopuksi vielä esittelijämme Wolfgang. Oliko vielä lisäkysymys? Pervans, ole hyvä. Komissio ei vastannut kysymykseeni koskien äh, toteutuksen aikataulua, eikä myöskään siihen, että PRIPSissä pitäisi olla avoin sekvenssi, eli se, kuinka tämä kaikki asetetaan yhteen. En näe, kuinka on mahdollista, että tämä tehtäisiin vain vaiheessa kaksi. Ja haluaisin tietää, kuinka tämän aikatauluongelman äh, ratkaisette. Siis meillä on Pripsissä äh, olemassa oleva päivämäärä äh, Pripsin soveltamisessa äm, yhteisyrityksiin. Kun annan herra Gentnerille mahdollisuuden puhua, haluaisin kysyä muilta kollegoilta, onko teillä vielä kysymyksiä herra Gentnerille? Ei ole. Herra Gentner, olkaa hyvä. Okay, thank you for the question. Kiitoksia tästä kysymyksestä. Tämä antaa minun mahdollisuuden selventää asiaa. Luonnollisesti aivan koska PRIPS astui voimaan myöhemmin kuin tarkoitettua. Meillä ei ole nyt mahdollisuutta todellista arviointia siitä vielä tehdä, mutta ottaen huomioon se, että tämä äm, yhteissijoitusyrityksiä koskeva poikkeus raukeaa ensi vuoden lopulla, meidän tulisi tehdä jotakin. Tämä ei muuten ole ideaali tilanne. Uskon, että meillä on mahdollisuuksia tämä ratkaisu äm, tehdä Muutoin tilanne ei olisi ideaali. Jos mahdollista, meidän pitäisi toimia niin, että tämä toimisi myöskin yhteissijoitusyritysten kohdalla. Ja meillä pitäisi olla hyvin harkittu yhteissijoitusyrityksiä usitseja koskeva ratkaisu. Me tarkastelemme tätä tällä hetkellä ja olemme hyvin kiinnostuneita keskustelemaan kaikkien mukana olevien kanssa, esittelijän kanssa myöskin, jotta löytäisimme tavan päästä asiassa eteenpäin. Besten Dank, Herr Gentner. Wolf. Kiitoksia herra Gentner ja sitten lopuksi Wolf Klintz. Minä haluaisin kiittää kollegoita sydämellisesti heidän puheenvuoroistaan ja hyödyllistä kommenteista, jotka varmasti sitten näkyvät myös tarkistuksissa. Tietenkin on erilaisia näkemyksiä eri kohdin, mutta sen jälkeen mitä olen kuullut, uskon, että on mahdollista päästä yhteisymmärrykseen kun on kyse sijoittajan suojasta, niin se on minulle tärkeä. Sen myös valvontaviranomaisten uudistusprosessissa sanoin. Siksipä tulen asiaa vielä tästä näkökulmasta tarkastelemaan. Missä tapauksessa ei saa olla niin, että sijoittajan asema heikkenee, päinvastoin sen pitäisi vahvistua komission edustaja. Kiitän myös hänen puheenvuorostaan äh, PRIPSistä. Meillä varmaan samat tavoitteet. Jos onnistumme äh, hoitamaan asian noin, niin sen parempi. Äh, hyödynnetään se mahdollisuus. Mutta kyllä se tulee olemaan vaikeaa aikataulun kannalta. Minä odotan kovasti tarkistuksia, jotka pitää jättää 22. lokakuuta mennessä. Tavoitteena on 19.20. päivä marraskuuta äänestää Ekonissa niin, että selvästi ennen tämän vuoden loppua meillä olisi parlamentin kanta ja sitten voimme käydä kolmikantaneuvotteluja. Tavoitteena on saattaa tämä päätökseen ennen helmikuun loppua. Ja tämä on kunnianhimoinen aikataulu, mutta kuitenkin realistinen. Ja odotan kovasti varjoesittelijöiden kokousta, joka meillä tulee olemaan lähipäivinä. Kiitoksia. Wolf, nur, äh, zu... Äh, Sydämeistä kiitokset Wolf. Tarkistusten jätön määräaika on 22. päivä lokakuuta. Äh, näitä tarkistuksia käsitellään sitten 19. marraskuuta Ekonissa. Äänestämme myös samana päivänä niin, että marraskuun toisessa täysistunnossa äh, voidaan äänestää tästä. Kiitoksia. Sitten seuraavaksi esityslistalla meillä on esityslistan kohta 9 veroyhteistyötä koskevan fiskaalisohjelman perustaminen. Esittelijä on tässä Sven Giegold. Sven, viisi minuuttia, ole hyvä. Ja, Vorsitzender, ich bin froh, dass Sie mich nicht gleich in die GUE Kiitoksia puheenjohtaja, että ette äh, panneet minua GUE-laatikkoon. Olen siis vielä vihreä. Tässä on kyse mietinnöstä, jonka voi saada laajaa tukea. Komissio on ehdottanut, että hyvin etenevä fiskaalisohjelma, että sitä jatketaan niin, että seuraavassa äh, budjettipuitteissa se saa jälleen 280 miljoonaa euroa niin, että voidaan parantaa äh, eri jäsenvaltioiden veroviranomaisten yhteistyötä. Tiedätte, että 70 prosenttia tästä rahasta menee tieto- ja viestintäteknologiaan, jotta voidaan vahvistaa äh, tiedonvaihtoa jäsenvaltioiden kesken. Tämän ohjelman tavoitteena tavoitteiden pitäisi olla oikeastaan selvät sen jälkeen, kun olemme tehneet niin paljon työtä verovilpin, veronkierron ja rahanpesun suhteen. Me emme varmaan ole kovinkaan erimielisiä ohjelman tavoitteista. Komissio on myös tehnyt hyvän ehdotuksen ja ja sen valtiotkin tukevat sitä pääosin. Kuitenkin on muutamia kohtia, joissa me parlamenttina voimme vaatia, että niitä parannetaan tai muutetaan. Ja sitten voimme keskustella näistä asioista jäsenvaltioiden kanssa. En nyt käsittele niitä muutoksia, joita parlamentti tekee muiden asiakirjojen kautta. Meidän on varmistettava, että kun tehdään sekundaarilainsäädäntöä, me saamme täydet vaikutusoikeudet, että vältetään siis täytäntöönpanoasetuksia – Lisäksi minulle on tärkeää, että äh, fiskaalisvuosi kertomuksissa kerrotaan myös siitä, mitä äh, on löydetty ja selvitetty veroviranomaisten edustajat tapaavat säännöllisesti. He tekevät myös yhteisiä tarkastusmatkoja, kun on kyse rajat ylittävistä yrityksistä. Ja kaikkien osallistujien kesken on laaja IT-alusta, mutta parlamentti ja julkisuus tietää varsin vähän siitä, mitä siellä selviää, vaikka se olisikin hyödyllistä lainsäädäntötyömme kannalta. Siksi minä mietinnössäni ehdotan, että meidän vuosikertomusten puitteissa pitäisi ähm, saada vähän enemmän avoimuutta aikaan. Lisäksi kun on kyse tietojen vaihdosta, Meillä on yhä enemmän kansainvälisiä normeja, jotka pannaan täytäntöön EU-ssa jäsenvaltioiden välillä ja myöskin suhteessa kolmansiin maihin. Ja ne maat, jotka ovat vähiten kehittyneitä, niitä on autettava, jotta ne voivat osallistua näihin kansainvälisiin välineisiin. Tämä ohjelma voisi varmasti auttaa siinä. Lisäksi olisi mielestäni järkevää, jos parlamentti määrittelisi prioriteetit joissain konkreettisissa kysymyksissä. Se voisi tapahtua liitteessä, mutta tärkeää on myös se, että varmistamme, että on riittävästi määrärahoja niitä asioita varten, jotka todellakin tuovat tuloja Esimerkiksi yhteiset tarkastukset tuovat lisätuloja, siksi niitä olisi priorisoitava tässä ohjelmassa, mutta tässä on kyse ennemminkin teknisistä asioista, siksi minua kiinnostaakin, mitä kollegoilla on sanottavana tästä aiheesta. Niin paikalla on vain miespuolisia kollegoita tällä hetkellä. Ja Toivottavasti pian pääsemme kompromissiin, koska me olemme ensimmäisiä, joilla on tämä asia käsittelyssä. Ja se ei ole kovinkaan kiistanalainen ja se olisi hienoa, jos Ekon ensimmäisen näistä monivuotisten rahoitusnäkymien asioista saisi tämän asian hoidettua. Kiitoksia. Syömeiset kiitokset. esittelijä kollega Ferber ei ole paikalla. Puheenjohtaja, kiitoksia puheenvuorosta. Kollega, hyvä ystäväni Rastolojan ei voi olla paikalla. Hän on varjoesittelijä, hän on pyytänyt, että minä kommentoisin kollega Giegoldin puheenvuoroa näin. Can't be here today and uh, he apologizes, but... Niin, hän ei valitettavasti pääse paikalle tänne, mutta hän on oikein ylpeä siitä, että minä sijastan häntä. Hän puhuu nykyisestä MFFstä ja sen tehokkuudesta hän on yhtä mieltä Svenin kanssa. Tässä on yksi ohjelma, jossa keskitytään kahteen asiaan ensinnäkin niin, niin tietojen vaihto veroviranomaisten välillä ja hallinnollisen kapasiteetin vahvistaminen mukaan lukien inhimilliset resurssit. Tarvitaan myös suoraa keskustelua ja tietojen vaihtoa veroviranomaisten välillä niin, että voidaan torjua veropetoksia, veron vilppiä, veron kiertoa. Kuten EPV, mekin olemme sitä mieltä, että fiskalisohjelman on jatkuttava uuden kauden aikana ja on tyytyväinen komission ehdotuksin koskien tämän asian sääntelyä. Toiseksi kiitämme esittelijä Gigoldia tästä ehdotuksesta ja 35 tarkistusta. Olemme oikein iloisia, että voimme tukea niitä. Suurin osa näistä tarkoituksista näyttää saavan EPPltä tukea. Kuitenkin kollegat voivat vielä kommentoida ja tehdä tarkistuksia tähän lausuntoluonnokseen. Olemme valmiita tekemään nyt työtä kompromissien eteen, jotka saattavat olla tarpeellisia koskien museita tarkistuksia, kuten tarkistus 17, joka koskee kohtaa 7, kohta A. Tässä haluaisimme parempaa sana, paremman sanamuodon, että perustettaisiin laadukkaas edunsaajien rekisteri yrityksestä. Tämä olisi kaiken etu. Sitten kohta 81. Emme näe miksi ei hyväksyttäisi ulkoisia asiantuntijoita – kuten kansainvälisten tai muiden merkittävien järjestöjen edustajia, joten emme voi olla yhtä mieltä tarkistuksesta, jossa nämä suljettaisiin pois. Ja lopuksi 35 ah, tarkistus, joka viittaa liitteeseen 2, 2a, a Siinä puhutaan tuloista, joita on kerätty rahanpesujen, tai veronkierron veronpetosten torjunnassa. Ja pyritään esittelemään suuria numeroita, jotka eivät ole todellisuuden kanssa pidä yhteen, ja eikä se, ei haluaisimme, että tätä tarkistusta parannettaisiin. Tässäpä kaikki kommentit kollega Stolojanilta. Kiitoksia. Dank, Andreas. Für die SD wäre jetzt eigentlich... Paljon kiitoksia, Andreas. SND-ryhmän puolesta. Berlange. Beres, olkaa Bayer has given... Has... YGBJ antoi minulle englanninkielisen viestin, sillä häntä tuuraan tällä hetkellä. Nyt minun täytyy pahoitella sitä, että hän ei paikalle päässyt. Joka tapauksessa hänen mielestään Sven Giegoldin työ tämän mietinnön parissa on erittäin tervetullutta ja hyvää. Kuitenkin me tulemme esittämään tarkistuksia, erityisesti mitä tulee yritys- ja yksilövirotukseen. Fiskalisin pitäisi painottaa ennen kaikkea kaikkea toimeenpanoa tiedonjaon alalla Euroopan unionin tasolla, esimerkiksi TAC 3, 4, 5 ja 6, ja hallinnollisen yhteistyön direktiivin mukaisesti meillä täytyy olla myöskin ohjelmisto käytössä, jota veroviranomaisten pitäisi opettaa ottaa käyttämään. Tämä vaatii erityisiä resursseja. Me olemme myöskin tietoisia siitä, että jotta me pääsisimme tavoitteeseemme saada palautetta vaikeuksista, jotka aiheuttavat yritysverotuksen alla Euroopan unionin tasolla toimitarpeita voitaisiin toteuttaa Brysselissä keskuksessa, johon keskitettäisiin kaikkien jäsenmaiden tiedot. Haluaisin myöskin äh, selvittää tässä äh, erityismyyden roolia ja me odotamme lopultakin keskustelua tämän äh, asian parissa. Se on hyvin tärkeää. On erittäin tärkeää vastustaa rahanpesua ja me tulemme yhä keskittymään tuleviin uudistuksiin, kuten esimerkiksi digitaalipalveluveroon. Kiitoksia, Pervanche. Äh, Ruben Siile, Ashley Tuura, häntä olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Siile haluan pahoitella, että ei hän päässyt tähän kokoukseen. Hän on edelleen Riassa ja seuraa siellä lauantaisia vaaleja. Olemme tyytyväisiä komission kertomuksesta ja haluaisin kiittää G. Goldin ponnistuksia parantaa tekstiä. ECR mielestä reilun kilpailu on tärkeää näillä markkinoilla. Veron, petosten veron vilpin ja veron kierron torjunta ovat myös elintärkeän tärkeitä, erityisesti kun on jäsenvaltioita, joissa veropetokset nielevät suuren osan vuotuista budjettista. Tuemme esittelijää hänen kannoissaan tässä asiassa. On hyvä, että Giggle tekee selväksi, että UK voisi olla mukana tässä ohjelmassa ja senkin jälkeen, kun se irtautuu mahdollisesti Euroopan unionista, mutta emme ole yhtä mieltä esittelen kanssa siitä, että vähiten kehittyneiden maiden olisi satava erityiskohtelua komission esitys vaikuttaa tasapainoisemmalta ECRn mielestä. Ei pitäisi olla mitään tiettyä prioriteettiaiheen listaa, vaikka se ei olisikaan tyhjentävää, se saattaisi kaventaa tavoitteiden soveltamisalaa ja olla liian määräävä. Artikla 3 asetuksessa jo luetteloi nämä ohjelman tavoitteet. Uskomme, että Gigoldin mietintö on hyvä alku ja odotamme rakentavaa yhteistyötä. Kiitoksia puheenjohtaja. Vielen Dank, Ashley, für die, uh... Paljon kiitoksia, Ashley. Aldelta kukaan ei taida olla paikalla. Joten Guen puolesta Martin Siljan. Kann, dass wir als Linke durchaus eine generelle... Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Äh, vasemmistossa meillä on äh, monivuotisen rahoituskehykseen liittyvää yleistä kritiikkiä, joka ei liity vain fiskalisohjelmaan, vaan alueellisen äh, rahoituksen leikkaamiseen ja sotilaisen yhteistyöhön – Fiskaisohjelma aloitteen osalta olemme sitä mieltä, että veronkierron ja veropetosten välttäminen on erittäin hyödyllistä. Ja periaatteessa tuemme komission ehdotusta aivan yksityiskohtaisesti, mutta me tuemme enemminkin eh, vielä esittelijä, sillä hän menee mielestämme vielä pidemmälle ja paremmin. En tiedä nyt Sven, miten suhtaudut tähän kehoon, kun ei ole vaalikampanja kyseessä, mutta mielellämme voin Martin ottaa kaiken kiitoksen vaalikampanjan yhteydessä tästä. Esitämme tämän kysymyksen myös tiedonvaihdosta kehitysmaiden kanssa ja tunnemme rakentavasti. Martin. Sydämelliset kiitokset Martin ENFstä. Olisi nyt Barbara Kappelin vuoro, hän ei ole paikalla. Entäs EFDDstä? Ei sieltäkään. Sitten annan heti puheenvuoron esittelijällemme Sven. comments and... Uh, kiitokset näistä kommenteista. Haluaisin vain äh, esittää muutaman lyhyen huomion koskien joitakin puheenvuoroja. Ensinnäkin en ole ehdottanut, saattaa olla, että tässä on joku väärinkäsitys. En ole nimittäin ehdottanut, että, että näitä ulkopuolisia asiantuntijoita ei enää kutsuttaisi. Eli tämä tarkistus 19, siinä vaan tehdään ero julkisten edustajien tapaamisten kanssa ja sitten mahdollisuus kutsua muutkin paikalle on olemassa. Tämä vaikuttaa normaalilta toimintatavalta. Yleensä meillä on eurooppalaisia laitoksia, joissa on julkisia edustajia mukana. Ja nämä voivat sitten kutsua ulkopuolista asiantuntijuutta tarvittaessa. Ehkäpä tätä asiaa vielä selvennettävä, mutta voin var- vakuuttaa Stolojanille, että tämä ei ollut koskaan minun pyrkimyksenä. En halunnut sulkea pois kaikkia ulkopuolisia ulkoisia osallistujia. Sitten näistä tuloista. Tässäkin mietintöä toki voidaan parantaa. En koskaan pyrkinyt siihen, että yleisesti ottaen kaikki väitetyt kertyneet varat, kun on torjuttu veronkiertoa, verovilppiä, veropetuksia, että näitä olisi sitten käytettävä indikaattorina, vaan aivan täsmällisesti ne tulot, jotka on syntynyt tämän ohjelman aikana, kuten nämä yhteisten tarkastusten aikana. Ehkä voisin, tarkistuksessa niin voitaisiin tätä vielä selventää niin, että tämä mahdollinen väärinkäyttö, josta Stolojan puhui, voitaisiin välttää. Sitten eh, toki odotan innolla täällä Ygbayen ehdotuksia koskien instituutioista puolta ja suhtaudun hyvin avoimesti tähän ajatukseen, että voitaisiin vahvemmin institutionalisoida tätä asiaa. Minä olen oikein uteliassa eh, näkemään, kuinka hän tämän asian esittelee. Kiitoksia Martin tuesta, mutta on sanottava, että en ole yhtä mieltä vaikka toki panen merkille Ziiden avoimuuden ECRstä yleisellä tasolla, mutta me, niin, että me emme käyttäisi sitä, mitä olemme jo rakentaneet, jotta voisimme, help, jotta voisimme auttaa veroviranomaisia köyhemmissä maissa, että ne voisivat tehdä yhteistyötä. En ymmärrä, miksi tämä ei voisi olla mukana. Minun mielestäni tämä tuo lisää arvoa niille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Lopuksi vielä näistä prioriteettiaiheista. Meidän olisi tehtävä asia selväksi, niin kuin sanonkin mietintöluonnoksessani, että tämä ei ole mikään suljettu luettelo, mutta se osoittaa, että tässä parlamentissa on tehty jo vuosia työtä erityisvaliokunnissa ja tutkimusvaliokunnissa, ja me olemme täällä löytäneet tärkeitä prioriteetteja jossa on merkittäviä ongelmia, kun tehdään yhteistyötä kansallisten jär- verojärjestelmien kanssa. Joten minusta on aivan asiallista todeta nämä asiat. Niitä voidaan myös käyttää seitsemän vuoden aikana ja arvioida ohjelman täytäntöpanoa, mutta haluaisin korostaa, että ei tarkoituksena ole ollenkaan, että tämä luettelo olisi jotenkin preskriptiivinen tai määrävä, eikä, eikä tarkoita, että ainoastaan näissä asioissa pitäisi tehdä työtä fiskaalisohjelmassa, vaan tämä on tavan poliittista suuntaa. Ja uskon kyllä, että jos kansalaiset maksavat ohjelmasta, niin kyllä he ansaitsevat saada myös eh, he ansaitsevat myös sen, että parlamentti tällaiset tai joitakin prioriteetteja. Odotan yhteistyötä tämän asian parissa. Uskon, että tarkistuksia tulee satamaan roppakaupalla ja toivon, että mahdollisimman laaja yhteisymmärrys kuitenkin hyvän asian puolesta löytyy. Thank you very much, uh, Sven. Kiitoksia, Sven. Ensin aikataulu, niin tarkistusten jälkeen määräaika on 17. lokakuuta. Tarkistuksia tarkastellaan 19. ja äänestys on 27. marraskuuta. No niin, normaalisti aloittaisimme kohdalla 10 esityslistalla vasta 18.15, siis Ulle Ludvigsen niin rajat ylittävä yhtiömuodon muutokset, sulautumisesta ja jakautumisesta. Ja varjoesittelijöistä ainoastaan Ramon Tramosa odotetaan tulevan, koska tämä nyt on vain suuntaan antava aikataulu ja hän on tulossa, niin minä ehdottaisin, että aloitamme heti jos tämä ei ole ongelma, meidän entinen puheenjohtajamme Pervans Beres lupasi äh, tulla puheenjohtajaksi tänne. Minä ehdottaisin, että aloitat koko tämän äh, kohdan esityslistalla. Se on järkevämpää kuin, että sinä aloitan ja sinä jatkat. Ja sitten ehkä Ramonkin on saapunut paikalle. So, um, nous commençons donc l'examen. No niin, aloitamme siis kohdan 10 tarkastelun annan puheenvuoron Ole Ludvigsonille. Niin tarkistelemme, tai käsittelemme näitä tarkistuksia, joita hänen lausuntoon on jätetty. Tackar för ordet, fru ordförande. Kiitoksen puheenjohtaja. Haluaisin aivan aluksi kiittää kaikkia varjoesittelijöitä keskusteluista, jotka ovat olleet hyvin rakentavia. On totta, että meillä on ollut hyvin paljon tarkistuksia, joita on esitetty, joita meidän pitäisi nyt käsitellä. On hyvin paljon tarkistuksia, jotka olivat eh, erittäin eh, perusteltuja. Ja on tietenkin totta myöskin, että Tämä kysymys on polarisoitunut erityisesti liittyen rajat ylittävien toimien ehtoihin ja myöskin liittyen äh, määritelmiin. keinotekoisten toimien määritelmä tietenkin on hyvin tarpeellista tämä määritellä verotuksen alalla. Meidän täytyy välttää se, että jäsenmaat eivät tätä määrittele epäjohdonmukaisella tavalla. Nämä keinotekoiset määrät on hyvin tärkeää, että meillä on todellinen yhteys isäntä maahan näiden yhteydessä on hyvin tärkeää, että meillä on oikeudellinen varmuus niin, että kaikenlainen Ähm, väärinkäytös tässä yhteydessä äh, sijaintipaikkaan liittyen esittäisiin äh, sijoittumusvapaus äh, ja keinotekoisten määrin kysymys ovat jotakin, missä minä ainakin pyrin saamaan aikaan sopimuksen. Vaikuttaisi olevan niin, että meillä on sopimus sitä vastoin koskien rajat ylittävää luonnetta. On tärkeää, että tässä otetaan huomioon selkeä, selkeä määritelmä. Ja on hienoa, että meillä on nyt harmonisoituja eh, sääntöjä erilaisia rajat ylittäviä toimia ajatellen. On myöskin hyvin tärkeää, että me eh, lausumme sen liittyen niihin eh, tarkistuksiin, joita täytyy, tarkastuksia, joita tulee tehdä. Tekivätkö tämän viranomaiset vai riippumattomat toimijat? On myöskin tärkeää, että kertomukset, joita yritykset esittävät, tehdään samoin periaattein eri jäsenmaissa. On hyvin tärkeää, että me pääsemme tästä asiasta lainsäädännölliseen määritelmään. Minä pyrin nyt keskittymään niihin asioihin, jotka ovat meidän valiokuntamme, Ekon valiokunnan toimivallan alaa. No tämä, minä totesin edellisellä kerralla jo. Ähm, artikla 86 on erityisen tärkeä artikla. Tiedän, että meillä on paljon tarkistuksia, jotka koskevat nimenomaan että artikla 86. Kyseessä on erittäin tärkeitä seikkoja käsittelevä artikla, mutta mielestäni on tärkeää, että me emme unohda myöskään sitä, mikä meidän kompetenssimme on. Meidän täytyy pitäytyä siinä meidän täytyy pitäytyä Ekon valiokunnan toimivallan alassa. tämä tarkoittaa sitä, että tiettyjä tarkistuksia minä en mielestäni voi ottaa vastaan. On hyvin tärkeää myöskin tässä tekstissä korostaa sitä, kuinka todella rajat ylittävää toiminta on luonteeltaan. On hyvin tärkeää, että me keskustelemme yhdessä ja tarkastelemme sitä, mitä me komission kannan pohjalta saamme aikaan. Tämä koskee myöskin rajat ylittäviä tapauksia koskevia tarkistuksia. Kiittäisin tästä, hyvää puheenjohtaja. Nyt odotan mielenkiinnolla varjoesittelijöiden kommentteja muista ryhmistä. Kiitoksia. EPP e, e Anders Schwab. Qui, euh, je pense on dit comme ça en, en Tack så mycket. Näin se varmaan ruotsiksi sanotaan. Puheenjohtaja, hyvät kollegat. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää Ludvigsonia jonka kanssa olen voinut jo usean otteeseen henkilökohtaisestikin keskustella. Meillä oli viime viikolla hyvä varjoesittelijän kokous, josta hän jo puhuikin. Minulle varjoesittelijänä ja EPP-ryhmällä ainakin seuraavat asiat ovat erittäin tärkeitä, jotka näkyvät myös tekemistäni tarkistuksista. Esimerkiksi artikla 86g ja se, eh, joka on järjestelyn muutos, ja 116. Mm, tässä eh, kun on kyse verokierrosta, niin lainsäätäjä on tehnyt jo direktiivejä aivan oikein. Miksi sitten eh, nämä säädökset veron lainsäädännön alalla eivät ole riittäviä? Yhtiö oikeudellisissa kysymyksissä, niitä sitä ei ole minulle riittävästi vielä selitetty Esimerkiksi siksi olen skeptinen äh, tämän yhtiöoikeuden uudistuksen suhteen. Sitten tämä 86c väärinkäytösmahdollisuus riippuu siihen, että verotukselliset kysymykset yhdistetään yhtiöoikeudellisiin järjestyksiin ja näiden asioiden yhdistäminen, nämä ovat kuitenkin kaksi täysin eri asiaa, että syntyy tällainen yleinen epäily, joka on mielestäni liian suuri, sillä tavoin rajoitetaan. Muistutan vain Euroopan unionin tuomioistuimen Polrud-tuomion jälkeen, jonka mukaan Euroopan sisämarkkinat ovat avoimet myös yrityksille, jotka haluavat siirtää toimipaikkaansa, pidimme siitä tai emme. Lisäksi on ongelmallista, että jotkut oikeudelliset kysymykset sisältävät liikaa epävarmuutta oikeudellisesti. se on tyytyväinen, että esittelijä yrittää määritelmällä ratkaista tämän ongelman, mutta tämä määritelmä ei toimi johtuen muiden epämääräisten termien ja tämän taloudellisen toiminnan takia, joka on ristiriidassa tuomioistuimen päätöksen kanssa, siksi emme voi tukea tätä. Sitten tämä kriisiin kokeneet yritykset eivät saa jäädä sen mahdollisuuden ulkopuolelle, että ne voivat jakautua tai muuttaa yhtiötä, koska rakenneuudistukset voivat auttaa yhtiötä selvämään kriisejä. Olen iloinen, että esittelijä on tämän kompromississa nyt hyväksynyt. Minun täytyy olla hyvin huolissani näistä tarkistuksista, jotka laajentavat soveltamisalaa ja rajoittavat sijoittautumisen vapaa entisestään. Minun mielestäni nämä poikkeukset eivät ole ymmärrettäviä, että esimerkiksi yhtiömuodon muuttaminen ei ole mahdollista, kun yritys on saanut tukia. Kyse on työntekijöistä, heidän työpaikoistaan, yrityksistä ja nämä työpaikat varsinkin Kuitenkin silloin, kun tällainen oikeudellinen konstruktio valitaan, pitäisi ylläpitää eikä niitä pitäisi vaarantaa keinotekoisiin määräyksiin. Minulle on tärkeää, että määräyksien käytännöllisyys ja tarpeellisuus tarkistetaan, jotta direktiivi todella voi saavuttaa tavoitteensa. Siksi mielestäni on tärkeää, että meidän laatimamme määräykset eivät luo pelkästään oikeusvarmuutta, vaan ovat myös toteutettavissa yrityksissä. Tiettyjen kriteerien ja määräysten äh, käytännönläheisyys, joita jotakin äh, tarkistuksista löytyy, on kyseenalaistettava tätä taustaa vasten ja mielestäni ei ole laisinkaan järkevä, koska kollega Ludvigsonkin tästä puhui lisätä byrokraattista taakkaa näille yrityksille suhteessa komission ehdotukseen, koska jos tästä tulee liian monimutkaista ja hankalaa, tämä kaatuu nimenomaan siihen ja yritykset eivät voi hyödyntää sijoittautumisen vapautta. Kuitenkin sitä varten eurooppalaiset sisämarkkinat ovat olemassa. Tämä voi hyvin onnistua, jos jäsenvaltiot kantavat vastuunsa ja tekevät verotuksellisia määräyksiä jotka yhteensopivia naapurimaiden kanssa niin, että tällaisia verotuksellisia ongelmia ei synny, on varmistettava, että verooikeudessa käytettävät välineet eivät aiheuta kilpailua, vaan auttavat yrityksiä hyödyntämään sisämarkkinoita ilman tällaisia verotuksellisesti epäilyttäviä toimenpiteitä. Kiitoksia. Kiitoksia Aldrimman puolesta. Edustaja Tremos on päässyt paikalle, joten tämähän on erittäin hienoa, mutta aivan aluksi minun pitäisi antaa ECR-ryhmälle kuitenkin vielä puheenvuoro. Onko meillä joku valiostaja ei ole paikalla hänelle edustusta, joten edustaja Tremos, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijä tästä työstä, jota hän on tehnyt. Jostakin kompromissista keskusteltiin viime viikolla esimerkiksi kompromissi F, joka liittyy kompromissiin H. Tässä on meillä eri näkemyksiä koskien tätä näitä yhtiömuodon muutoksia? Pitäisikö tässä olla jäsenvaltion vastuuviranomainen vai riippumaton asiantuntija? Kyseessä tässä meillä on erimielisyyksiä. Mitä tulee näihin riippumattomiin asiantuntijoihin? Olemme yhtä mieltä tästä kompromista H olemme yhtä mieltä, että se ei pitäisi olla mitään eturistiriitoja näiden asiantuntijoiden ja muiden välillä. Mitä tulee sitten kompromissin I, ymmärrämme, että on positiivista, jos otetaan mukaan tämän tuomioistuimen antama päätös, jotta voidaan taata yhtiömuodon muutoksen oikeudellisen vahvistaminen. Tässä yhtiö voisi selvittää syynsä yhtiömuodon muutokselle. Sitten kompromissi C. Rajat ylittävät yhtiömuodon muutokset eivät vielä ole tarpeeksi selviä ryhmällemme. Haluaisimme, että meillä olisi eri välttelyt koskien vero, veron välttelyä ja veron kierto. Tämä on sama sanamuoto, jota käytimme viime viikolla. Tunnustamme myös, että, se, että otetaan mukaan IA, jos, joka liittyy tähän suostumukseen työnantajilta. Tai sen mukaan sitten kompromissi D, olemme GG ja GK tekevät mielestämme tästä liian jäykkän. Ja kohta BA. Tässä on mukana tietoa näistä yrityksistä viimeisten viime, viiden vuoden aikana. Sitten kompromissi I koskien ä, ähm, yrityksen työntekijöiden ho- hoitajia. Olemme yhtä mieltä joistakin ehdotuksista. olemme yhtä mieltä siitä, että eläkerahasta ei tarvitse raportoida tällaisesta. Olemme yhtä mieltä sanamuodosta kompromista G, K, L, M ja N. Uudet, uudista, uusista kompromista keskustellaan huomenna ja saamme sitten vastaukset. Kiitokset ja tapaamme huomenna. oi Sven Gingold, Sven Gingold vihreistä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin vain ähm, jatkaa tietystä avainkysymyksistä, jotka tulivat tässä esiin. Ehkäpä on tärkeää tämä mietintö asettaa oikeaan kontekstiin. Minä muistan erittäin hyvin sen, kun Bogestainin direktiivistä tuosta kuuluisesta keskustellessamme – me ja sen jälkeen kun tuomioistuimelta saatiin erilaisia päätöksiä, meillä oli vahvoja epäilyksiä äh, äh, kansalaisyhteiskunnassa, liike-elämässä myöskin siitä, onko hyvä menettely, että yhtenäismarkkinoilla yritykset voivat periaatteessa pyrkiä va- valitsemaan säätelyllisen ympäristön alueen ja että eri säätelylliset alueet näin kilpailevat keskenään. Ja kun paljon kansalaisyhteiskunta huolta ilmaisi tämän Bogestainin direktiivin ydin lyötiin. Ja tässä yhteydessä meillä on jotakin hyvin samanlaista tässä direktiivissä on kaikki ainekset uudeksi taistelukentäksi samankaltaiselle julkiselle väittelylle. Pitäisikö yritysten äh, voida ostaa ähm, tai muutoin toimia niin, että ne voivat säätelyympäristöään muuttaa ja näin saada suuren kilpailuvaltin kilpailijoihinsa nähden. Jos tarkastelette säätelyllisiä eroja, erityisesti mitä tulee verotukseen ja mitä tulee työntekijöiden osallistumiseen, jos yritykset, ja on merkkejä siitä, että tätä tapahtuu yhä enemmän ja enemmän, jos yritykset käyttämällä äh, yhteen liittymiä sulautumisia saavat vahvemman säätelyllisen ympäristön tai sitten äh, pyrkivät muuttamaan heikompaan ympäristöön, ehkäpä joku sisämarkkinoiden äh, apostoli tästä pitäisi enemmän kuin siitä, että meillä on vahva säätelyympäristö, mutta mielestäni tämä nyt ö, kyllä lyö liekkejä hyvin suuren väestönsä mieliin, mitä tulee sisämarkkinoihin. Meidän pitäisi pyrkiä todellisen maailman ongelmia ratkomaan ilman, että asetamme yhteisön S-markkinat ja sitoumukset kyseenalaiseksi. Meidän näkökulmastamme olisi tärkeää, että me säilytämme vahvat keinotekoisten järjestelyjen määritelmät. Tämä liittyy taloudelliseen substanssiin. Näin me välttäisimme sen, että nämä sulautumiset ja yhteenliittymiset tehtäisiin pääasiassa siksi, että haluttaisiin saada muutos säätelyympäristöön. Ja toiseksi me uskomme, että tämä on hyvin oikeudellista väittelyä. Andreas Schwab juuri toi asian esiin. Olemme sitä mieltä, että 86c-artiklaan ja muihin liittyen on hyvä, että meillä olisi äm, valvontaa mm, toimia ilman, että olemme tuomioistuimen päätöksen äh, kanssa mm, eri linjalla. Tästä ei tarvitse tehdä mitään symbolista mielipidetaistelua ja siinä ei ole mitään järkeä. Nämä asiat ovat liian vakavia symbolisen taistelun aiheeksi. <clears throat> Olisi hyvin, hyvin helppoa esittää tämäkin asia niin, että tässä tulee symbolinen taistelu, kiista, kapulla. Meidän pitäisi tarkastella tätä oikeudellista tilannetta, johon tuomioistuimen päätös on meidän. vienyt sitten käyttää maksimaalisesti mahdollisuuksiamme hyväksi tuossa liikkumavarassa, jota meillä on, niin että voisimme veronkiertoa ja veropetoksia välttää etoimia niin, että nämä funktiot ja yhteenliittymät eivät ole yhtä helppoja ja että nämä vahvat säännöt, joita olemme saaneet jäsenmaihin moniin, että niistä irtautuminen olisi vaikeampaa. Miten perussopimukseen tulee se, että perussopimusta pitäisi muuttaa, että että ratkaisisimme ongelman. Tämä on kerta kaikkiaan sovellusalan ulkopuolella. Ei ole mitään järkeä tässä keskustelussa tuoda <clears throat> kysymystä esiin. Ja olen Andreas Voibin kanssa samaa mieltä siinä, että me olemme ajatelleet yhdestä ja kahdesta verotuksen alalla äänestäneet ja kaiken pitäisi olla nyt kunnossa. Tiedämme, että yksi ja kaksi eivät ratkaise koko ongelmaa, sillä vero tasoa ei ole harmonisoitu unionin sisällä ja meillä on hyvin aggressiivisia veroregimeen monissa jäsenmaissa ATT yhdestä ja kahdesta huolimatta. Ja nyt jos puhutaan vain esimerkiksi herra Schäublesta, hän halusi vahvemmat säännöt patenttibokseille. Ja nyt yritykset myöskin Saksasta ja Ranskasta ovat kiinnostuneet fuusioitumaan niiden alueiden toimijoiden kanssa, joilla on tämä aggressiivinen patenttiboksi. Tämästä syystä minä olen sitä mieltä, että atat 1 ja 2 eivät riitä. Ja siksi on perusteltua, että verotus, kuten esittelijä mekin ehdotamme, että tämä asia olisi sovellusalan sisällä. Mutta meidän täytyy tarkastella myöskin sitä, mikä on oikeudellisesti katsottuna mahdollista lopultakin kompromissin hengessä. Me voimme hyväksyä sen, että mikro- ja pk-yritykset suljetaan sovellusalasta pois, mutta haluaisimme todellakin, että tämä olisi kunnianhimoinen teksti ja pyrkisi todellisen tosielämän ongelmia ratkaisemaan sellaisia, jotka koskettavat monia kansalaisia, paikallishallinnon edustajia ja jäsenmaita, jotka menettävät joko osallistumis- oikeuksia yrityksissä tai sitten verotuloja. Pahoittelen, että hiukan pitkään puhuin, mutta mielestäni tämä on tärkeää keskustelua. Äh, e. Sitten GUEN puolesta Martin Schirlevan. Kiitoksia puheenjohtaja. Minähän jo aikaisemmassa keskustelussa aiheesta sanoin, että vasemmiston painopiste äh, äh, tuet perustuvat kahteen poliittiseen kysymykseen, nimittäin työntekijöiden oikeudeksi suojataan ja että toisaalta suljetaan veronkiertomahdollisuudet pois. Ja siksi olemme hiukan kritisoineet tätä komission direktiiviehdotusta joitakin kohtia ole tarpeeksi hyvin muotoiltu ja esittelijän mietinnössä asioita on parannettu. Kiitoksia esittelijälle. Tästä silti olemme tehneet aika paljon tarkistuksia. Haluaisin keskittyä muutamiin e, jotka olemme jo nostaneet esiin keskusteluissa esittelijän kanssa tarkoituksena on e, yrittää saada aikaan kompromisseja. Ensimmäinen on määritelmä Ähm, keinotekoisille ähm, toiminnalle, eli haluamme määritellä todellisen taloudellisen toiminnan, ettei synny veronkiertoa tai ettei rikota työntekijöiden oikeuksia. Toinen erittäin tärkeä asia on äh, säädös, joka koskee työntekijöiden ähm, yhteispäätösoikeutta. Sitten kun perustamismaassa ylitetään työntekijän osallistumisoikeuden rajat, arvot, mm, meidän tarkistuksemme, että poistetaan neljä artikla rajat ylittävää jakautumisesta. Vaarana on se, että komission ehdotuksesta käytettäisiin väärin, jotta voitaisiin kiertää nämä rajat, jotka koskevat työntekijöiden osallistumisoikeutta. Ja sitten vastuuviranomainen, joka tarkistaa onko toimipaikan siirtäminen tai mahdollinen jakautuminen johtunut siitä, että on yritetty väärinkäyttää tätä oikeutta. Ehkä me löydämme yhdessä kompromissin, voisimme käydä rakentavaa keskustelua. Olen hyvin optimistinen ja tulemme jatkossakin rakentavasti osallistumaan keskusteluihin. No niin, muita ryhmiä ei täällä ole edustettuina, jotka haluaisivat puheenvuoron käyttää. Onko näin? Näin on. Onko muilta kollegoilta puheenvuoropyyntöjä? Eipä näytä olevan, joten annan puheenvuoron takaisin esittelijälle. Mikrofoni. Yeah. I, I can understand that you understand Swedish, so it's not a... Niin, ilmeisesti ymmärrätte kuitenkin ruotsiakin, että eihän tässä mitään ongelmaa taida olla mutta laitetaan nyt mikrofoni päälle kuitenkin. Aloitan siis uudelleen. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita, jotka käyttivät täällä puheenvuoron. Kuten sanoin, on aivan selvää, että täällä on hyvin erilaisia mielipiteitä koskien useita asioita ja nimenomaan tämä kysymys, joka koskee näitä ehtoja, jolla määritellään nämä keinotekoiset järjestelyt ja, ja rajat ylittävät yhtiö, muutokset ja jakautumiset. Tämä on ö, asia, joka on ollut tässä koko ajan tärkeä, mutta varmasti olemme yhtä mitä kaikki yhdestä asiasta. Haluamme ehdottomasti välttää väärinkäytökset ja haluamme välttää sen, että luettaisiin lisää tällaisia postilaatikkoyrityksiä ja haluamme, että oikeusvarmuus vallitsisi kaikille. Tästä herää suuri kysymys kuinka tähän päästäisiin. Olemme saaneet valtavasti tarkistuksia ja on aivan selvää, että meidän on jatkettavaa keskustelua keskenämme niin, että löytäisimme kompromisseja. Lopuksi haluaisin vain sanoa, että olisin oikein iloinen, jos voisin tavata kaikki varjoesittelijät jo huomenna, koska huomenna on meille, meidän seuraava varjoesittelijöiden kokouksemme. Olen aivan varma, että voimme käydä hyvin rakentavia keskusteluja, joiden avulla pääsemme hyvään äänestykseen valiokunnassa. Toivon, että kaikki olemme joustavia. Joka tapauksessa on erittäin hyvä, että teemme työtä tehokkaasti niin, että löytäisimme tehokkaita ratkaisuja. On tärkeää löytää asiallisia ja toteuttamiskelpoisia ratkaisuja. Vielä kerran suuret kiitokset kaikille ja toivon, että voimme tehdä hyvää yhteistyötä aivan huomisesta eteenpäin, että löydetään hyvä ratkaisu tähän. Kiitoksia. No kiitoksia kyllä. Hyvää työtä tarvitaankin, koska muussa tapauksessa emme voi äänestää 18. lokakuuta. Tässä on vähän nyt kello käynnissä, joten, esi, joten todella 18. päivään on, äänestetty äänestys tässä valiokunnassa ja, ja Juri valiokunta äänestää 20. Marras, marraskuuta. Sitten meillä tätä ollakin esityslistan viimeinen kohta käsillä, kohta 11. Kyseessä on lausunto budjettivaliokunnalle aiheena Euroopan unionin omien varojen järjestelmä budjettivaliokunnassa esittelijänä on Lewandowski ja meillä valmistelijana Ramon Haurigi. Annankin hänelle puheenvuoron. Madame President. Kiitoksia puheenjohtaja. Suuret kiitokset. Aivan lyhyesti toteaisin, että olemme tehneet työtä eri poliittisten ryhmien vaariaesittelyiden kanssa. Meillä on tämä lausunto työn alla, jonka ekonvaliokunta valiokunta antaa budjettivaliokunnalle, joka on vastuuvaliokunta tässä asiassa. Minun mielestäni tässä kaikkein tärkeintä oli se, että Ekon valiokunta voisi välittää budjettivaliokunnalle viestin siitä, että tarvitaan lisää kunnianhimoa verrattuna neuvoston ja komission ehdotuksiin. On aivan aluksi sanottava, että uskon, että että Ekon valiokunnassa olemme yksimielisiä siitä, että neuvoston ja komission yritys yhdistää kolme pientä vero, veromahdollisuutta näihin omiin varoihin. Euroopan unionissa kyllä tämä on hyvin alhainen kunnianhimon taso. Tämä heti kättelyssä teille. Kuten tiedätte, komissiohan on ehdottanut taikka neuvoston kanssa komissio ehdottaa ainoastaan sitä, että otettaisiin omaksi varaksi pieni prosenttimäärä tästä yhteistä yhdistetystä y- yhteisöveropohjasta sitten, kunhan se on voimassa. Ja pelkäänpä, että yksimielisyys, joka tarvitaan tätä, tätäkin mietintöä varten, vielä, vielä kestää kauan kun siitä päästään sopimukseen. Sitten pieni prosenttimäärä myöskin päästökauppatuloista otettaisiin omiin varoihin ja sitten vielä pieni prosenttimäärä muovipakkauksista, joita ei voida kierrättää. Vaikka komissio nyt uudistaakin nykyisiä omia varoja, niin vaikutelmani on se, että meillä on edelleen jatkossakin Euroopan unionissa järjestelmä, jossa omat varat ovat hyvin alhaisella tasolla. Ja tämä on aivan, aivan päinvastaisella linjalla kuin se, mitä täällä kaikki poliittiset ryhmät olen, ajattelemme, kun puhumme MFFstä tai Euroopan unionin budjetista, niin aina puhumme aivan toisen suuntaisesti. On, eri poliittiset ryhmät ovat tehneet tähän tarkistuksia niin, että saattaisiin mukaan uusia verolähteitä. Papadon mulis esimerkiksi Guesta – vihreiden edustajat, SND-ryhmä tietenkin, kaikki ryhmät ovat tehneet useita ehdotuksia. Olemme nyt päässeet kompromissiin, jonka mukaan ottaisimme mukaan neljä verolähdettä, joista kaikki olemme yhtä mieltä. Minun mielestäni tämä on jo varsin, aika monen saavutus. Ehdotan, että nämä neljä otettaisiin mukaan Toki kukin ja poliittinen ryhmä voi äänestää myös niistä, mitä itse on täydentävällä tavalla ehdottanut. Kompromissi A siis ottaisi mukaan ajatukseni, että omiin varoihin otettaisiin seuraavat verolähteet. Ensinnäkin transaktiovero. Tästä olemme usein puhuneetkin. Sitten tuomioistuimen sakot, ja sitten tällainen sopeutusmekanismi, joka koskee näitä mm, suurpäästöisiä tuotteita ja niiden välillistä verottamista. Sitten asia, joka liittyy eurojärjestelmän tuotteihin. Nämä ovat siis EKPn voittoja. Tämä liittyisi Euroopan investointi- ja vakautussopimukseen ja tähän mä edellyttäisi perussopimusten uudistusta. Eli nämä ovat niitä ehdotuksia, joista neuvottelemme, niin että voisimme huomenna esittää konsensustekstin koskien tätä kaikkein tärkeintä kompromissia. Aivan pian pääsen loppuun. Toinen tarkistusryhmä koskee sitä, että, että direktiivissä olisi mainittava korkean tason työryhmän päätelmät. Siitähän koko tämä keskustelu alkoi. Puheenjohtajana toimii komissaari Monti, ja olisi myös vaadittava, että Euroopan parlamentilla olisi merkittävämpi rooli tässä aiheessa. Erityisesti olisi tärkeää voida ehdottaa neuvostolle, että se käyttäisi näitä eh, yhdyskäyttäviä lausekkeita niin, että ei aina pitäisi eh, olla riippuvaisia yksimielisyydestä näin tärkeässä asiassa. Ja lopuksi olisi poistettava nämä kansalliset eh, oikaisut Brexitin myötä. Nyt kun Iso-Britannia lähtee, niin meillä olisi mahdollisuus päästä eroon näistä. Nehän on aina historiallisesti yhdistetty siihen, että annettiin kompensointia Isolle Britannialle. Tässä mielessä haimme sanamuodon, jolla ei yhtäkkiä aiheutettaisiin suuria muutoksia eikä yhtäkkiä poistettaisi näitä, näitä oikaisuja, mutta kuitenkin välitettäisiin mandaatti siitä, että kyllä näistä on päästävä eroon hyödyntäen Brexittiä ja että seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen aikana niistä olisi päästävä eroon. Tässä on ne tarkistukset. Toivon, että huomenna pääsemme niistä sopimukseen ja saamme aikaan kompromissit jo niin, niin että voimme äänestää päätöslauselmasta. Kiitoksia. Euh, très bien, mais le vote est demain. Hienoa, mutta äänestys on huomenna ja vielä pitää neuvotella kompromisseista. Niin, mikrofoni. Eli me muutamme nyt tämän istunnon neuvotteluksi. Minä en näe, kuin tällaisen ratkaisun näin asiat ovat täysin avoimet. No, EPP-ryhmän puolesta alalamassu. E, enkä minä nyt sano etukäteen, mitä minä ajattelen tietysti kompromisseista, kun olen jo siitä kannan muodostunut. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, hyvä Pervange. Kyllä me teemme aivan äh, reaaliaikaisesti töitä esittelijän kanssa, joka on tehnyt erittäin hienoa työtä. Ja uskon, että kompromissityötä me ehdotamme huomenna tulevat äh, teillekin sopivat. Ainakin ähm, toivon, että ne on ja toivon, että ne sopivat myöskin suuremmalle osalle kollegoista. Nyt äh, ei tarvitse muistuttaa asiasta. Hamon toi esiin sen, kuinka tärkeä asia on. Komissio on kuten kaikkea budjettivaliokuntaa ja kuusi valiokuntaa, joista yksi on meidän valiokuntamme Ekon, antavat lausunnon asiassa. Ekonia kiinnostaa tämä asia kahdesta syystä. Ensinnäkin eh, siksi, että eh, heti kun me valmistelemme tulevia vuosia. Tämähän heijastuu tulevaan monivuotoisen rahoituskehykseen heti kun valmistelemme sitä, että Euroopan unioni saisi uusia vastuita. Tämän pitäisi auttaa jäsenmaita vähentämään tiettyjä kansallisia kuluja. Jos ähm, velvollisuuksia siirretään, myöskin kulut siirry, siirtyvät niiden mukana. Toisaalta on selvää, että uusia omia varoja koskien äh, Ekon valiokunta on toimivaltainen kaikessa, mikä koskettaa ähm, verotusta ja sen kanta on erityisen tärkeä. Lisäsin tähän ja haluan tämän sanoinkin, että Brexit tulee vaikuttamaan vähentämällä äh, yhteisön talousarvion tuloja, sillä ähm, brittien äh, maksukorjauksesta – huolimatta eh, yhdistynyt kuningaskunta on nettomaksaja. Me olemme myöskin käsittäneet, että yhdistyneen kuningaskunnan rinnalla meillä oli viisi muuta jäsenmaata, joilla myöskin on tällainen eh, maksuosuuskorjaus. näistä on laskettu brittien korjauksen mukaan ja ovat eh, siis verrattavissa siihen. Mikä selittää muuten, tai tämä on yksi syy sille, että meillä on tarve käyttää hiukan aikaa, että pääsemme sellaiseen kompromissiin, jonka kaikki voisivat hyväksyä. Tässä asiassa meillä on vähemmän poliittisten ryhmien välisiä erimielisyyksiä kuin eh, Ekon valiokunnan jäsenten kansallisista syystä kumpuavia erimielisyyksiä. Me olemme sitä mieltä, että esittely on tehnyt äärimmäisen hienoa työtä, tai EPP on tätä mieltä, mutta meillä on kuitenkin muutamia asioita, joiden suhteen tämän illan aikana me tulemme vielä viimeistä muotoilua ehdottamaan. Ensinnäkin äh, yksi näistä on aihe, joka on teidän sydäntänne lähinnä, hyvä puheenjohtaja. Kyseessä on äh, talousarviokapasiteetin rahoitus sellaisen kapasiteetin, joka vastaisi euroalueen omia varoja ja politiikkaa. Eli me pyrimme luomaan sellaisen muotoilun, jota te toivotte. Ja tämän pitäisi olla yhtäpitävä IPPn halun kanssa varmistaa se, että ehdotukset, joita me teemme Ekon valiokunnan nimissä – olisivat äh, nykyisen perussopimuksen puitteiston mukaisia, eivätkä vaatisi perussopimuksen muutosta. Mitä tulee sitten näihin maksuosuuskorjauksiin, meillä on ollut hyvin pitkällinen keskustelu. Ja meillä tulee olemaan mahdollisuus luoda joustavampi muotoilu kuin nyt se muotoilu, joka on erittäin tiukka, jota minä korkean tason työryhmässä ehdotin. Eli se, että kun britit ei tule paikalla, kaikki maksukorjaukset poistettaisiin heidän lähtönsä jälkeen heti tässä kun tarkastamme nämä seuraamukset saattaisivat kansallisen maksuosuuksien tiettyjen valtioiden kohdalla olla valtavia. Kukaan ei ole tietenkään tärkeämpi kuin toinen, kaikki ovat tasa-arvoisia Euroopan unionissa, mutta yleisesti ottaen kellään ei ole spontaanisti ollut tapana kasvattaa maksuosuuttaan unionin talousarvioon vuotuisesti, joten se, että tällainen asteittainen järjestelmä hyväksyttäisiin, oli se malli, jota komissio on itse ehdottanut. Minulla on muutama toissijainen huomio vielä, en mene niihin. Toivottavasti pääsemme melkoisen suureen konsensukseen. Toivoisin, uskoisin näin, kuten esittelijäkin sanoo. Huomenna siis. Kiitoksia Alderyhmän puolesta. Liv Juring, olkaa hyvä. Dear President. Hyvä puheenjohtaja, hyvä esittelijä, hyvät kollegat. Kiitos yhteistyöstä tämän asian parissa. Yleisesti ottaen olen samaa mieltä siitä, että unionimme tarvitsee enemmän omia varoja niin, että se voi olla riippumattomampi jäsenvaltioiden äh, maksuosuuksista. Äh, nyt olemme tehneet äh, kompromisseja, jotka toivottavasti voivat saada laajan tuen, vaikka me pystykään pakottamaan jäsenvaltioita hyväksymään yhteistä yritysveropohjaa. Tällaisessa lainsäädäntöehdotuksessa haluaisin kuitenkin korostaa sitä, että on kiire toimia. Haluaisin myös hyödyntää tämän mahdollisuuden selventääksi neljää tarkistusta, joita pidän erittäin tärkeinä ja joille haluaisin teidän täyden tukenne. Nimittäin tarkistukset 87, 89, 90 ja 92. Nämä tarkistukset eivät lisää budjettia ne ainoastaan eh, avaavat budjetille sen mahdollisuuden, että se olisi sataprosenttisesti omista varoista rahoitettu, eh, jos nuo eh, lähteet, rahoituslähteet toisivat hyvin paljon tuloja kaikki omat varat vähennettäisiin BKT-osuudesta, mutta olisi mitään järkeä laittaa tähän rajoitusta. Toivottavasti voitte tukea tätä ehdotusta ja äänestää tarkistusten 87, 89, 90 ja 92 puolesta. Kiitoksia. Ei mikrofonia. Euh, Viiden puolesta en näe ketään enää salissa. Sitä vastoin kuesta Dimitrios Papadimoulis, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijä Ramon Hauregia. Olen sitä mieltä, että hän on todella tehnyt hyvää työtä. Olen tyytyväinen yhteistyöhön varjoesittelijöiden kanssa. Varsin monet tarkistuksistamme on hyväksytty. Ainakin sisällöltään, ellei nyt sitten sanamuodoltaan. Ne ovat mukana näissä kompromissiteksteissä. Mielestäni tällainen yhteistyöhenki kyllä johdattelee meidät hyvin aivan tien päähän asti niin, että voimme saada mahdollisimman laajan sopimuksen aikaan. Sen on oltava samanaikaisesti myös kunnianhimoinen niin, että ei jatkettaisi vain samaan suuntaan kuin aina. Sen syy on aivan selvä. Brexitin jälkeen on vältettävä aukko budjetissa. Meidän on näin ollen ainakin edettävä niin, että lisättäisiin omia varoja ja toteutetaan joitakin ehdotuksia, joita Euroopan parlamentti on jo vuosia tarjonnut, kuten esimerkiksi finanssien transaktion vero ja hiilidioksidimaksu. Ja tämähän auttaa budjetin lisäksi myös ympäristöä myös EKPn voitot voitaisiin ottaa, koska nehän on yhteisen valuutan aiheuttamia, joten ne, niiden olisi palauduttava yhteiseen budjettiin. Lyhyesti sanoen, meidän olisi käytettävä niitä välineitä, joita Montin kertomuksessa ehdotetaan, ja olisi oltava myös vähän kunnianhimoisempia tässä omien varen asiassa. Mielestäni meidän olisi uudelleen tarkasteltava kokonaan tätä maksualennuskeskustelua tai näitä, tätä oikaisukeskustelua. Sillähän on, se on historiallinen jääne Thatcherin ajoilta. Ymmärrän, että joitakin vaikeuksia tähän liittyy, ja että Lama Suurkin jo puhui. Varmaan tarvitaan asteittainen lähestymistapa ja kompromissihenkeä tarvitaan, mutta tarkoituksena ja pyrkimyksenä lopulta pitäisi olla se, että päästäisiin täysin eroon tästä järjestelmästä niin, että järjestelmä olisi oikeudenmukainen ja avoin. Mielestäni on myös tärkeää päästä 25 prosenttiin EUn budjetista niin, että ne koostuisivat euro- omista varoista, mutta olisi katsottava myös, mihin nämä omat varat olisi kohdennettava. No, tämä on tietenkin laajempaa keskustelua. Ja se liittyy pikemminkin monivuotiseen rahoituskehykseen kuin tähän mietintöön, mutta kyllä meidän olisi tarkasteltava myös sitä, kuinka aiomme hyödyntää näitä varoja – niin, että saadaan aikaan lisää koheesiota, kasvua ja työpaikkoja, jotta voitaisiin vähentää eriarvoisuutta sosiaalisesti ja alueellisesti. Ainoastaan näin Euroopan unionista voi tulla parempi paikka kansalaisilleen. Vielä yksi viimeinen kohta. Euroopan parlamentin pitäisi aggressiivisemmin vaatia itselleen valtuuksia ja vahvempaa roolia. Sen ei pitäisi hyväksyä sitä, että se tyrketään syrjään mm, kiireen verukkeella. Useinhan neuvosto tekee juuri näin ja joskus myös komissio. Mutta nyt mm, muutamia kuukausia ennen Eurooppa-vaaleja meidän olisi vaadittavaa merkittävämpää roolia mm, päätöksentekoprosessissa koskien omia varoja. Kiitoksia. Oliko meillä muiden poliittisten ryhmien puhujia paikalla, jotka haluaisivat käyttää puheenvuoron? Ilmeisesti ei. Onko meillä puheenvuoropyyntöjä muuten? Ei vaikuta olevan näin. Joten antaisin nyt esittelijälle uudelleen puheenvuoron. Hän on varmaankin tyytyväinen ja odottelee näitä kompromisseja. Onko niin? Jos minä olisin esittelijä, minä vastaisin herra Papadimuulikselle, että nämä monet tarkistukset ovat sellaisia, e, että osa niistä on kompromisseissa ja monissa asioissa esittelijä on ollut tukemassa e, tarkistuksia, mutta minä nyt olen esittelijänä tässä asiassa. Mm, no, huomenna pyrimme tiedottamaan ryhmiä hyvin siitä, mikä on lopullinen kanta. Tällä hetkellä olemme laatimassa lopullisia tekstejä. Pahoittelen Pahoittelen tätä kaikilta, kaikille, mutta poliittiset ryhmät eivät toimittaneet meille omia kantoja. Niin kuin tänään iltapäivällä tästä syystä olemme nyt vähän jälkijunassa tässä. Pahoittelen sitä, mutta tänä iltana tai huomisaamuna saatte kyllä tiedot ja iltapäivällä äänestämme. Kiitoksia puheenjohtaja. Toivon neuvottelutiimille rattoisia työtunteja vähemmänkin voi tietenkin käyttää kuin tunnin. Me olemme näin päässeet töidemme päätökseen. Kiitokset tulkeille ja jatkamme huomenna kello yhdeksän aamulla.